Okay, good, good, good. Hyvää huomenta kaikille. Ikävä kyllä aloitamme hieman myöhässä nyt, koska joitakin ihmisiä on pois paikalta. Kerroimme jo eilen tämän aamun käsittelyjärjestyksestä. Alun perinhän meidän piti tavata rouva Elena Salgado jotta olisimme voineet keskustella hänen kanssaan. Olimme kutsuneet hänet perussopimuksen uuden artiklan perusteella paikalle, mutta valitettavasti hän joutui jälleen kerran lykkäämään tänne saapumistaan, joten näin ollen tein päätöksen monien edustajien esittämän pyynnön mukaan keskustella seikoista, jotka liittyvät talouden, talouselämän valvontaan ja Kreikan taloustilanteen pelastamiseen. Joten käytämme nyt ylijääneen ajan Kreikka-keskusteluun. Ehkä voin nyt lyhyesti kertoa, missä mennään. Viime sunnuntain euroryhmän ministerit aktivoivat Kreikan avustusmekanismin sillä, eh-, niillä ehdoilla, jotka liittyvät 11. huhtikuuta annettuun annettuun julistuksen. Kyseessä on kolmen vuoden kestoinen EUn ja IMFn yhteinen avustusohjelma, jossa on yhteensä 110 miljardia euroa Kreikan rahoitustarpeiden kattamiseen kolmen vuoden ajalle. Euroalueen jäsenvaltiot antavat 80 miljardia tästä rahasta ja 30 miljardia ensimmäisen vuoden aikana jo. Avulle on tiettyjä ehtoja. Ehdot on määritelty neuvoston päätöksessä artiklan 126 ja 136 perusteella. Ja nuo ehdot hyväksytään virallisesti ECOFIN kokouksen aikana tulevien päivien aikana vielä. Alun perin pyysimme, että Rova Salgado olisi tullut valiokunnan kuultavaksi niiden poliittisten suositusten mukaan, jotka hyväksyttiin ECOFINissa 16. helmikuuta tänä vuonna. Näistä päätöksistä hänen piti tulla meille kertomaan, mutta tämän jälkeen on tapahtunut hyvin paljon, joten tuo lausuma ei enää ole ajan tasalla. Nyt täytyy sanoa, että pahoittelen hyvin paljon sitä, että kun lähetin kutsun välittömästi sen jälkeen, kun nuo helmikuun suositukset oli annettu, niin nyt toukokuussa vieläkään Tuohon kutsuun ei ole vastattu myöntävästi. Minä suhtaudun nyt hyvin nihkeästi siihen, että Euroopan parlamentin jäsentä, varsinkin talousasioiden valiokunnan jäsenet, joutuvat etsimään tietoa pikemminkin sanomalehdistä kuin suoraan puheenjohtajamaan edustajalta, joka ei suostu tulemaan tänne meille selvittämään asiaa. Minä tarjosi mahdollisuutta järjestää tällaisen tapaamisen suljetun ovien takana ministerin kanssa, mikäli hän katsoi, että asiat ovat arkaluontoisia. Mutta Rova Salkahdo totesi, että hän ei pääse paikalle. Nyt pohdimme mahdollisuutta, että hän voisi tulla paikalle Strasburgin viikolla joko 17. tai 20. päivä tätä kuuta. Tiedämme niin ikään, että maanantaina keskuspankki päätti antaa Kreikan lainainstrumenteille ja asiakirjalle erityiskohteluun. Neuvoston puheenjohtaja Van Römpäi totesi euroalueen ministeriöiden kokouksessa perjantaina 7. päivä toukokuuta, että täytyy noudattaa kansallisia parlamentaarisia menettelyitä – seuraavien päivän aikana, seuraavien päivän aikana, jotta voitaisiin saada tämä Kreikan avustuspaketti hyväksyttyä. Kriisin vuoksi nyt on määrä käydä ensimmäisten näkemysten vaihtoa euroalueen edustajien kesken sen suhteen, mitä voidaan ottaa opiksi Kreikan tapauksesta silloin, kun on kyse taloushallinnosta. Ensimmäinen työryhmän kokous, joka vartavasten perustettiin neuvost- Euroopan neuvoston kokouksessa talouskysymyksiä varten järjestetään 21. toukokuuta. Työryhmässä on lähinnä mukana valtionvarainministereitä. Nyt täytyy sanoa, että jälleen kerran nyt on käynyt niin, että Euroopan parlamentin roolia ei edelleenkään ole selvennetty. can't find any more polite way to put it at the moment. Tässä nyt äh, tilanne tällä hetkellä. Kuten hyvin tiedätte, talousasioiden valiokunta on ryhtynyt järjestämään kuulemisia ja joitakin näitä asioita on tutkittu jo. Lisäksi olemme osoittaneet, että tämä on tehty erittäin vastuullisella tavalla. Olemme pyrkineet tarkastelemaan taloudellista koordinointia, kriisinhallintaa ja valvontaa ja sitä, että vahvistamme rahoitusmarkkinoiden valvontaa sääntelyä ja kriisinhallintaa. Samalla parannamme myös tilastojen uskottavuutta. Luonnollisestikin meitä työllistää myös tavallinen työmme, rahoitusmarkkinoiden valvonta ja sääntely eu alueella. Ja piakkoin aloitamme työmme Eurostatin uusien tilintarkastus- valtuuksien parissa. Samassa haluan vahvistaa sen, että me olemme aktiivisessa roolissa taloushallintokeskustelussa ja meillä pitäisi olla tähän hyvin vakaa kanta vuoden loppuun mennessä. Näin olen uskon, että voimme hyödyntää tätä tilaisuutta, kun haluamme aloittaa epävirallisen näkemysten vaihdon tästä, kuten myös siitä, mitä tämä hetkistä tilanteesta on opittu. Tämä on siis se tausta ja Mielelläni nyt ainakin puheenvuoron täällä jäsenille. Täällä on nyt jo Jean-Paul Gouzès ja Jose Manuel Garcia. Ja nyt kädet nousevat ylös. Pervanche, Sven, Shuntis ja muut. Varmasti meillä on tähän riittävästi aikaa, joten Jean-Paul, ole hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin sanoa, että me olemme aivan samaa mieltä kanssanne, olemme pahoillamme siitä, millä tavoin neuvosto arvostaa parlamenttia. Ja tässä suhteessa pitää ottaa huomioon pankki, rahoitusvalvonta. Nämä neljä pääasiallista ryhmää ovat tehneet tietäväksi silloin, kun ECOFIN oli käsitellyt asian, niin eh, parlamentilla pitäisi olla aivan yhtäläiset oikeudet kuin neuvostolla. Eh, kyseessä ei ollut eh, sisältöasia, vaan parlamentin etuoikeus. Me olemme teidän menettelynne kannalla. Me hyväksymme tämän työohjelman huolimatta siitä, että se on raskas tehtävä tälle valiokunnalle, mutta siinä reagoidaan tähän talous- tilanteeseen. Saatte meidän tukemme. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Jose. Kiitoksia paljon. Jose seuraavana. Eh, Kiitos eh, kovasti. Eh, minä jatkan tästä koordinaattorin puheenvuorosta. Tässä neuvosto osoittaa, miten se suhtautuu, koska 16.17. päivä maaliskuuta. Ymmärrän kyllä, että varapuheenjohtajan piti lähteä, mutta en ymmärrä, minkä tähden äh, valtiovarainministeri tai äh, valtiosihteerin piti lähteä. En myöskään ymmärrä, minkä tähden äh, tänään ministeri ei tule paikalle. Ja Tämä osoittaa myös sen, jonka näin jo ensimmäisessä kokouksessa valvontakysymyksissä viime viikon keskiviikkona. Näissä olosuhteissa on hyvin vaikea yrittää lähentää näkökantoja ja esittää sitä, mitä olisimme halunneet sanoa nämä olisi hyvä, että nyt parlamentti puheenjohtajan johdolla ryhdytään toimenpiteisiin. Minun kollegani pitävän kokouksia näistä kriiseistä. Ja on todella ikävää, jos kukaan ei ole paikalla neuvostosta. Tämä olisi varmasti hyväksi ja erittäin hyvä se olisi myös parlamentin toiminnan kannalta. Kiitos. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia paljon. Pervanche, ole hyvä. Merci, madame la, la, la... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siinä, että on harmittavaa, että ministeri Salgado ei päässyt paikalle tänään aamulla. Ymmärsin, että halusitte hyödyntää tätä hetkeä nyt sitten, että voisimme käsitellä hieman yleisemmin sitä tapaa, jolla tämä parlamentin pitäisi olla mukana makrotaloudellisessa keskustelussa tilanteessa, jossa meillä on samalla ollut tällainen hätätilanne ja sitten tavanomainen tilanne käsillä. Sillä tänä päivänä, kun, kun tarkastellaan Kreikkaa, niin meiltä vaaditaan kapasiteettia toimia kriisitilanteessa, mutta samalla täytyy kantaa vastuu normaalitilanteesta. Ja muutenkin talous- ja rahaliiton hoitaminen on vaikeaa mm, ilman tätä kriisiäkin. Meidän täytyy ehdottomasti kuitenkin pitää esillä se, että makrotaloudellinen tilanne, jota käsittelemme, ei pelkästään koske tätä kriisiä, vaan se koskee myös yleisemmin ottaen taloudellista hallintoa. Kun puhutaan tästä parlamentissa, niin minusta meidän täytyy selkeästi erotella nämä kaksi asiaa. Lainsäädännön puoli, kaikki tämän valiokunnan jäsenet, jotka ovat olleet mukana keskusteluissa, jossa on puhuttu valvonnasta. Ja jatkuvasti on painotettu sitä, miten tärkeä tämä talo on, jos halutaan, että tekstit säilyttävät tällaisen yleiseurooppalaisen intressin ja meidän määrätietoisuutemme varmaan on yhteistä. Me emme pelkästään saa ajatella, että ensimmäinen 7.2010 paketti pitää olla valmiina, vaan jo useita vuosia olen puhunut valvontapaketista, joka ei avaudu ennen kuin monen vuoden kuluttua. Eli täytyy odottaa, että Euroopan parlamentti saa työnsä tehtyä ja tarjoaa sitten sellaisen paketin, joka on todella merkityksellinen eikä pelkästään tilkuta erilaisia osasia. No sitten makropuolesta. Mitähän otette esille tämän työryhmän peristäminen, perustamisen Van Rompuyn johdolla? Minun mielestäni tämä on erittäin hyvä asia suhteessa neuvostoon, sillä presidentti Van Rompuy selkeästi tietää, minkälaista taloudellinen hallinto pitäisi olla. Mutta jos katsotaan, millä tavalla asiat ovat edistyneet, millä tavalla tällaisen työryhmän mallia on määritelty, presidentti Van Rompuy itse hän aivan viime hetkellä esitteli tämän tiedon komissiolle, sillä sopimus sellaisena kuin sitä oltiin määritelty aiemmin, eli kahden jäsenvaltion, mm, kahden suuren jäsenvaltion välillä, ei sisältänyt mitä komission sihteeristä. Komissio siis hyväksyi tämän. Ja uskoisin, että 12.5. julkaistu tiedonanto hyväksytään mm, tällä uudella sisällöllä, ja se on tietysti hyvä asia. No mihinkä tästä työryhmästä sitten on hyötyä? Olen nähnyt kaksi asiaa siinä. Ensinnäkin mahdollisesti sillä on toimivaltuudet ehdottaa muutoksia sopimukseen. Toisaalta Jean-Claude Junckerin varmaankin pitäisi olla tietoinen siitä, että se päässä muodostuu valtiovarainministeristä. No, sen nimihan sitten on jo taas hallitusten välinen konferenssi. Lissabonin sopimus tarjoaa Euroopan parlamentille tämän tyyppisessä tapauksessa mahdollisuuden vaatia sitä, että kutsutaan kolle valmistelukunta. Ja näin ollen Euroopan parlamentti osallistuu tähän työhön, mutta ihan rehellisesti sanoen, tämä on tietysti hyvä asia. Mutta se, mitä me pyydämme, on, että Euroopan parlamenttia edustaa yksi henkilö 27 valtiovarainministerin joukossa. Ja sitten, että keskuspankilla on erittäin tärkeä rooli. Minusta meidän täytyy mennä vielä vähän pidemmälle ja pohtia sitä, että millä tavalla haluamme puuttua tähän asiaan. Mutta tietysti sitten, kun kaikki nämä päätelmät, onpa sitten kysymys tästä kriisimekanismista tai tavallisen toiminnan hoidosta. Ja se, mitä komissio aikoo esittää sitten 12.5. Niin luonnollisestikin on lainsäädännöllisiä tekstejä ja siinä tapauksessa parlamentti taas uudestaan puuttuu tähän prosessiin. Mutta jäämme odottelemaan sitä vai mennäänkö vähän pidemmälle? Ja tietysti meillä on sitten omaloitteisia lausuntoja, joita voidaan esittää 12.5. esittävän tiedonannon pohjalta. Mutta sitten se rooli, joka meillä on näiden omaloitosten lausuntojen ja lainsäädäntötyön lisäksi, liittyy myös siihen, mitä neuvosto päättää toukokuussa. Riippumatta siitä, miten halukas Van Rompuy on edistämään näitä asioita, niin kysymys on kuitenkin hallitusten välistä neuvottelusta. Ja se, mitä me emme tänään tarvitse, on nimenomaan tuo, vaan meillä täytyy olla ja löytää yhteinen eurooppalainen intressi. Ja siitä syystä ehdottaisin, että Euroopan parlamenttina tekisimme aloitteen omalla vastuullamme ja oman sihteeristömme avulla koota tällainen viisaiden ryhmä, joka toimisi tässä rinnan ja joka kykenisi ruokkimaan tätä keskustelua akateemiselta pohjalta tai mukaan juristit, ähm, työmarkkinaosapuolet. Ja näin vältettäisiin se, että jumiuduttaisiin liian hallitusten väliseen lähestymistapaan. Anteeksi, että tässä on puhunut näin liian pitkään, mutta kun täällä nyt ei ole niin hirveästi jäseniä paikalla, kun tämä on mahtava tilaisuus päästä tässä vähän ilmaisemaan itseään, niin olen hyödyntänyt sitä. Uh, thank you, No, I'm, I'm very... Kiitos, Pervanche. Olen erittäin iloinen kuultuani nyt, mitä sinä sanoit, koska sinulla on kokemusta ei pelkästään valiokunnan puheenjohtajan, vaan myöskin kokemusta muista valiokunnista. Sven Kikold seuraavaksi ja sitten luo puhelistaan Sven Ani. Anybody else joku muu vielä puheenvuoron? Viki? Selvä. Sven, oli hyvä. I, I'm not so sure at the moment. En ole niinkään varma, että tällä hetkellä keskitymme niinkään sisältöpuoleen, vaan pikemminkin parlamentin rooliin ja koko tähän prosessiin. Koska meillä on hieman aikaa käytössä, niin ehkä on hyvä organisoida tätä keskustelua hieman. Minä aion pitäytyä nyt tässä osiossa keskustelua. Sisällönkin osalta meillä on hyviä syitä keskustella asioista, ainakin Saksan lehdistössä – on käyty keskustelua. Vera Langen on todettu, että hän haluaa euron, euroalta pois kokonaan Kreikan ja toisaalta sitten toinen kanta, äärikanta, on toisen kansanpuolen jäsenen kanta. Ja kaikkia näkemyksiä sieltä väliltäkin löytyy, joten meillä on hyviä syitä keskustella sisällöstäkin, mutta tämän lisäksi minun täytyy todeta, että pahoittelen kovasti sitä, että päätöslauselmaa esitystä ei ole voitu viedä eteenpäin tekstiä, joka on jo valmisteltu. Meillä oli tarkistusten jättöaika, useat ihmiset jättivätkin tarkistuksia. Ja mikäli ihmiset eivät ole tyytyväisiä tekstiin kokonaisuudessaan, siitä olisi voitu keskustella vielä. Mutta nyt olemme jääneet hieman jälkeen aikataulusta. Mikäli nyt valittelemme sitä, että parlamentin rooli tässä prosessissa ei ole neuvoston puolella riittävästi tullut huomioon otetuksi, niin onko sitten järkevää, että tehdään viikkokausia töitä, mutta sitten ei äänestetä työn tuloksesta? Minun täytyy sanoa, että minä, minusta tämä on harmittavaa. Ja on suuri sääli, että näin kävi, että emme voineet ilmaista tai antaa vahvaa kannanottoa aiheeseen. Ehkä olisimme onnistuneet neuvottelemaankin vielä jotta olisimme saaneet jonkinlaisen konsensuksen edes aikaan federalistisempien ryhmittymien kanssa. On suuri sääli, että tässä tuli tällainen takaisku eteen. Olisi ollut hienoa, mikäli muuto olisivat reagoineet myös, koska muuten koko tämä työ menee hukkaan. Ja tähän sitten palataan hyvin paljon myöhässä vasta, eikä tämä ole paras tapa hoitaa asioita. Prosessista katson, että tässä oli kaikki, mitä olisin sanoa, mutta sisältöä voin sitten kommentoida myöhemmin. Thank you. I, I don't think... Kiitoksia. En usko, että tässä nyt kaikki tämä työ, joka on jo tehty, valuu hukkaan. Ei suinkaan. Jotkut vain katsovat, että tarvitaan lisäaikaa ennen kuin voidaan reagoida neuvoston ehdotuksiin asianmukaisella tavalla. Olen varma, että tähän asiaan vielä palataan. Rova Podimaatta seuraavaksi. Ευχαριστώ πολύ Mm, erittäin hyvä esitys näistä äh, päätöksistä, joita äh, on esitetty nyt äh, tilanteen tueksi. Minä olen Pervansin kannalla, että perustetaan parlamentissa tällainen viisaiden ryhmä, joka antaa oman panoksensa näihin kaikkiin keskusteluihin, jotka käsittelevät tilinpitoa. Aivan kuten Sven sanoi, Siinä tehtävänä olisi puuttua niihin tekijöihin, jotka liittyvät sunnuntain sopimukseen eh, koskien tätä pakettia eh, toimielinten ja kreikalaisten välillä. Tämä tarkoittaa tiukempaa taloushallintoa kuin koskaan Euroopan unionissa, jotta saadaan äh, nyt tämä 110 äh, miljardin äh, tuki käyntiin. Ensinnäkin talouskuri, sitten paremmat, parempi rakenne myös. Ja halutaan myös tukea pankkisektorille. Nyt on tärkeää vähentää 13, mm, yli 13 prosentin velkaa. Ja äh, se pitäisi olla kahdeksan tuntumassa äh, vuoden lopussa. 2013 äh, sen pitäisi olla jo neljän prosentin tuntumassa. Ja nämä ovat sellaisia tavoitteita, jotka on esitetty Troikan ohjelmassa – mitä tulee julkiseen velkaan, sen pitäisi lähteä 2013 eh, eteenpäin eh, alenemaan jyrkästi. Tämä ohjelma eh, tarjoaa muun muassa julkisen sektorin palkojen alennuksia, samoin äh, tämä pätee äh, eläkkeisiin. 8 prosentin lisävähennys äh, tulisi virkamiehille. Myös ALV menee ylöspäin, varsinkin koskien tupakkaa ja alkoholia ja myös julkinen talous pitäisi rakentaa uudestaan, ikään kuin rakentaa sille uuden tyyppinen rakenne. Ja tällä tavoin saadaan aikaan säästöjä ja päästään tavoitteisiin. Kyse on hyvin riskipitoisesta tuesta, erittäin rohkeasta ohjelmasta ja minä, eh, kuten muutkin eh, Kreikassa, eh, koko Euroopan unioni myöskin on meidän etujemme muka, mukaista, että tässä ohjelmassa mennään mahdollisimman pehmeästi eteenpäin ilman, ettei tule mitään isompia järkytyksiä. Pitää olla päättäväinen ja toimia mahdollisimman pitkään aikataulussa, koska kaikenlaiset jälkijättöisyydet ovat tulleet aikaisemminkin hyvin kalliiksi. Sen pohjalta, mitä Pervanche sanoi aikaisemmin, parlamentti voisi todellakin tukea, antaa tukea tähän suuntaan. Me olemme oppineet hyvinkin paljon Kreikan kriisistä. Meidän valiokuntamme on ryhtynyt erityyppisiin erinomaisiin aloitteisiin, jotta opittaisiin todella tästä kriisistä. Julkisen talouden ongelma Kreikassa, sillä on tietenkin valtiollinen ulottuvuus, mutta samalla se vain saa lisäpainotusta, kun katsotaan eurooppalaista ulottuvuutta. E- euroalueen sisällä ne päätökset ovat olennaisia ja aivan kuten Pervans sanoi, niin tässä me käsittelemme rahoitusvalvontapakettia, joka osoittaa, että on todellakin heikkouksia, heikkouksia rahoitusvalvonnan alalla – me olemme nähneet muiden euromaiden alueella tiettyjä uhkaavia merkkejä ja tässä valiokunnassa meidän täytyy todella toimia päättäväisesti ja rohkeasti, jotta pystyisimme oppimaan ja vetämään johtopäätöksiä tilinpidosta ja markkinoiden valvonnasta. Ja vielä lopuksi meidän pitäisi olla yhä vain rohkeampia, jotta voisimme mahdollisimman äh, parhain, parhaimmalla tavalla auttaa, jotta äh, hyväksytään nämä äh, kaikki säädökset, joita esitettiin sunnuntaina. Tarvitaan myös kuria. Ja nythän kreikalaiset joutuvat tässä kantamaan harteillaan suuremman taakan meidän kansalaisemme heitä pitäisi ymmärtää myös muualla Euroopassa. Tässä tarvitaan tukea, koska olemme hyvin vaikeassa tilanteessa. Kiitos. Uh, uh, thank you, Annie. Kiitoksia, Annie Sitten Shuntis. you Ford, then, then Mr. Giegold indicated he wants to come back on some matters as sub... Hän sanoi, että hän haluaa palata sisältökysymyksiin. And then Mrs. Kratzer. Anybody else wish? Onko muita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Ja Sophie vielä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πρώτο μου σχόλιο έχει σχέση με τη διαδικασία. Ensimmäinen kommenttini liittyy itse prosessiin ja niihin toimielimisiin ongelmiin, joita on aiheutunut asiasta. Kysymys on Kreikan ongelmasta, mutta ei pelkästään Kreikan ongelmasta. Kuulin, mitä sanoitte siitä, millä tavalla neuvosto kohtelee meidän valiokuntaamme ja yleisesti ottaen koko parlamenttia. Kysymys on toimielimistä kysymyksistä. Kysymys on siitä, että kunnioitetaan sopimuksia. Ohjelma, joka on tehty, jota nyt sovelletaan Kreikkaan, jota siis Troikka soveltaa, on suuri ongelma Kreikan poliittisella näyttämällä, kun kysymys on kansainvälistä sopimuksesta, joka saattaa rajoittaa kansallista suvereniteettia. Jos kysymys on tämänkaltaista sopimuksesta, niin uskoakseni se keskustelu, jota huomenna ja ylihuomenna käydään Kreikan parlamentissa, tarvitsee erityisen enemmistön taakse, jos halutaan se hyväksyä. Jos kysymys on kansainvälisestä sopimuksesta, Euroopan unionin maiden sopimuksesta, niin että mukana on myös ulkoinen instituutio tässä tapauksessa IMF, niin meidän täytyy tarkastella sitä, mitä meillä Kreikassa tapahtunut, mutta poliittisesti katsoen hyvä puheenjohtaja, olen sitä mieltä, että meidän täytyy seurata sitä järkeilyä, jota te ehdotitte. Meidän täytyy esittää oma ehdotuksemme tässä ja myös tulevissa neuvotteluissa. Ja vaatia joka tapauksessa sitä, että koko paketti, koko neuvottelut, koko keskustelut ja sopimukset keskuspankin ja IMFn kanssa. Meidän täytyy vaatia sitä, että Euroopan parlamentti on tässä mukana näistä syistä, mitä juuri eh, tässä jäsentelin. Se on poliittinen kysymys, tämä on aivan oleellinen kysymys, ei koske pelkästään Kreikkaa, vaan myös muita maita. Tämä on aivan uuden tyyppinen sopimus ja siitä syystä olen sitä mieltä, että myös Lissabonin sopimuksen nojalla Euroopan parlamentin täytyy olla tässä tärkeässä roolissa. Meidän täytyy sitä suojella. Ja olen samaa mieltä niistä ehdotuksista, mitä täällä on esitetty kollegoiden puolesta. Eli että meidän täytyy vaatia oma paikkaamme koko tässä keskustelussa koko sopimuksen muokkaamisessa. Tämä on aivan ratkaiseva hetki Euroopan unionille. Ja yleisen politiikan pohjalta, jota tässä seuraamme, tarvitaan vaadittavaa uskottavuutta kansalaisten silmissä. Kysymys on vakavasta kriisistä, ja sitten koko sopimuksen mekanismista. Siitä päättää Troikka ja Kreikka yhdessä, mutta tähän mennessä ei ole vielä saatu mitään vastausta kysymykseen, mitä IMF tekee tämän tyyppisessä mekanismissa, vaikka mm, näkemykseni mukaan artiklan 122 mukaisesti tämän tyyppisessä tilanteessa meidän täytyisi löytää eurooppalainen ratkaisu. Se mahdollisuus oli olemassa ja me emme ole saaneet vakuuttavaa vastausta tähän kysymykseen. Joka tapauksessa IMFn toiminta eurovyöhykkeellä on nyt ennakkotapaus. Ja kuten kollega täällä jo totesi, nämä ovat tiukemmat menettelyt koko Euroopassa koskaan. Nämä menettelyt kohdistuvat yksipuolisesti Kreikkaan. Kriisi vain syvenee siellä. Siellä ei ole minkään näköistä kasvumarginaalia. Tästä syystä nämä uudet selvitykset, joita olemme kuulleet, valitettavasti kyllä Trichen selitykset Eli että tarvitsemme näitä menettelyitä ja että ehkä vielä muitakin tulee. Se johtaa siihen, että Kreikka hyvin pitkään joutuu Troikan valvontaan. Ja IMFllä on aina sanansa sanottavana. Eli keskustelua ei ole käyty siitä, mikä kuka määrittelee ehdot, millä tavalla eurovyöhykkeellä toimitaan, ja että Kreikka joutuu erittäin pitkään ulkoisen instituution holhontaan, eli IMFn holhontaan. Kysymys onkin jäänyt täysin vastaamatta. Ja kolmas huomio vielä koskee sitä, että Meillähän on nyt Kreikan eh, tapaus tässä esillä, mutta Espanjassa ja Portugalissa on ongelmia myös. Kysymys ei ole pelkästään Kreikasta. On erilaisia rakenteellisia virheitä, joita on tehty. Eikä ole nähty, millä tavalla niitä tulisi käsitellä. Nyt kun emu ja euro ovat yhteen hitsautuneet, niin meidän tulee tarkastaa tilannetta siltä kohdalta, en usko, että tähän mitään parannusta saadaan myöskään Euroopan budjetin puolelta. Työvoiman liikkuvuuskaan ei ole parantunut. Ja eurovyöhykkeellä ei ole riittävästi mekanismeja, joka avulla päästä kriiseistä ulos. Mekanismeja, joka avulla sitä tarjotaan tällaisia viime hetken lainoja. Siitä syystä meillä on nyt kaikki nämä ongelmat. Ne johtuvat rakenteellisista ongelmista eurovyöhykkeellä, ei pelkästään Kreikassa, Kreikassa, vaan myös monissa muissa maissa on näitä ongelmia. Siitä syystä tämän muutoksen täytyy koskea nimenomaan eurovyöhykkeen rakenteellisia ongelmia. Jos siihen ei puututa, niin Kreikka-ilmiö tulee koskemaan myös muita maita. Se näkyy myös muissa maissa, enkä minä sano tätä kreikkalaisesta patriotismista lähtien, vaan totean, ettei Kreikka ole tässä ainoa. Kreikan ongelmat, että ne tulivat siellä ensimmäisenä esille, johtuvat siitä, että euroitu käyttöön ja ankkuroitu käyttöön kasvumalli ja meillä on ollut todella tehoton vakauspaketti käytössä. Next it's Vicky Ford. Vicky. Vicky Ford seuraavana, ole hyvä. Kiitoksia minä olin pitkälti samaa mieltä muiden jäsenten kanssa, kun he totesivat olevansa pettyneitä siihen, että ministeri ei tullut tänään paikalle. Kreikan tilanteen ratkaiseminen on tietystikin kaikkea muuta kuin helppoa, sen ymmärtää. Markkinoilla kansainvälisen ratkaisun etsiminen ongelma on ollut hieman epäselvä asia, taikka ihmisten mielessä tämä tilanne on kaikkea muuta kuin selvä. Ja tämän aamun keskusteli, millä tavalla tätä selventää ihmisten kykyä ymmärtämistä on kyse. Se, että IMF tekee, tulee nyt kuvan mukaan ja että Euroopan unionin alue tehdään yhteistyö kansainvälisen instituution kanssa on uutta. Lehdistöllä me voineet kuvata, lukea kuvauksia, kuinka Kreikan tilanne on johtanut erittäin laajaan ja syvälliseen yhteiskunnalliseen kriisiin Kreikassa. Olisi erittäin hienoa, mikäli olisi mahdollista kuulla suoraan Kreikan kollegoilta, mitä eivät nähneet käytännössä tapahtuvan tai tapahtuneen maassa. Kiitoksia tästä kreikkalaisten kommenteista siksi. Uskoakseni tämä osoittaa nyt, miten tärkeää on, että maat, joilla on suuri budjettivaje, esimerkiksi yhdistyn kuningas, yhdistyn kuningaskunnalta, ryhtyisivät nopeasti hoitavan budjettiansa kuntoon niin, että ei pelkästään palauteta markkinoiden luottamusta, vaan että pidettäisiin myöskin tavallisten kansalaisten luottamusta niiden ihmisten, jotka meidät tänne vaaleilla valitsivat. Um, Sven, you're coming back on. Sven, sinä halusit nyt uudelleen puheenvuoron vuoksi sisällöstä, mutta älä puhu liian pitkään. Just very brief. No niin, aivan lyhyesti. Aivan ensiksi, eh, koska eh, tulee sellaisesta Saksan alueesta, jossa meillä oli äh, sunnuntaina vaalit. Äh, minä, minua hermostuttaa kovasti se, mitä äh, tapahtui tämän jälkeen. Aivan selkeät kannanotot annettiin helmikuussa ja maaliskuussa siitä, että Eurooppa ei antaisi Kreikan tai ei pettäisi Kreikkaa. Olisi ollut kyllä hiljaisille neuvotteluille aikaa ja ja perussopimus olisi tietenkin voitu neuvotella yksityiskohtaisesti, mutta koska omassa maassani on aivan erityinen tilanne, on aivan tunnettua se, että tällä hetkellä tuossa Saksan osassa puolueet ovat sellaisessa tilanteessa, että äänestäjät suhtautuvat nihkeästi mihinkään Kreikalle annettavaan apuun. Ja tässä vaiheessa tunnettiin, että pitäisi vahvistaa siteitä. Minä olen syvästi vakuuttunut siitä, että tämä on todellinen syy siihen, minkä tähden Saksa suhtautui niin voimakkaasti. Ja se sai aikaa lisäturbulenssia vielä markkinoilla. Totta kai ö, olennainen syy näille ongelmille on pääasiassa, sanon edelleenkin, Kreikassa. Ö, niin eikävä, jos sanotaan, että kyseessä oli ö, eurooppalainen sekannus, koska Kreikassa on isoja ongelmia – eikä niitä voida kieltää. Ne ovat erilaisia kuin muissa maissa. Mikään muu euroalueen maa ei ole niin korkealla tasolla, niin että siellä olisi noin isoja vajeita ja julkista velkaa. Eli on merkittäviä rakenneongelmia tällä tavoin euroalueella. Me olemme keskustelleet näistä. Meillä on tiettyjä eroja siinä, miten pitäisi näitä asioita hoidella. Ja Kreikan kriisi osoittaa meille, että jotakin asialle pitää tehdä, mutta eh, tämä eh, ongelman eh, kärjistyminen johtui siitä, että neuvostosta ei tullut selkeää viestiä ja siinä Saksalla oli selkeä osa ei ainoastaan hallituksella, vaan myös keltaisella lehdistöllä ja mm, siellä ei kiinnitetty välttämättä huomiota siihen, että talousasiantuntijat suhtautuivat kriittisesti valvontaan ja sanottiin, että niin, markkinavoimien pitäisi rangaista niitä, jotka tekevät virheitä. Minä en löydä sitä eurooppalaisesta sopimuksesta. Minä luen Euroopan unionin perustamissopimuksen eri tavoin. Kreikassa pitää saada aikaan suuria muutoksia. Olen yhtä mieltä kritiikistä, joka kohdennetaan ohjelmaan. Kyseessä on tiukka ohjelma, mutta pitäisi muistaa, että varallisuutta pantiin paljon sivuun korruption avulla. Ja joskus muista maista tuli eh, tukea, jopa eh, Siemens maksoi 100 eh, miljoonaa euroa lahjuksiin, eikä senttiäkään maksettu takaisin. Me olemme suurin Kreikan, aseiden tuoja Kreikasta. Mutta kritisoin IMF-ohjelmaa koska eh, kun puhutaan varallisuudesta, se on eh, velan toinen puoli. Siellä eh, osiossa ei olla tehty mitään. Teidän hallituksenne, missä varallisuus on, kreikkalaisten varallisuus, raha on pantu sivuun eri menettelyillä korruption kautta muun muassa. Missä tämä, nämä varat ovat, jotta voitaisiin vähentää velkaa? Tätä pitäisi kysyä samaan aikaan, kun kritisoidaan ja tällähän tavoin heikoin kansanosa joutuu kantamaan taakkaa tässä ohjelmassa. Kiitos. Kiitos sitten Jose. Kiitoksia. Varmasti tätä keskustelua käydään komissaari Barnien kanssa, koska kuulin eilen, että tänään olisi eh, ensimmäinen päivä, jolloin voidaan todeta, miten euro pärjää näissä vaikeissa olosuhteissa. Eh, ensimmäistä kertaa meillä on nyt tällainen vakava kriisi, joka eh, kohdistuu myös yhteiseen rahaan. Eh, sitten mitä olisi pitänyt tehdä, mitä pitäisi tehdä, jotain olisi pitänyt tehdä Kreikan eh, osalta, koska tämä on kova isku Kreikalle ja yhteiselle valuutalle ja samoin pankeille Euroopan subprime-korko sehän heijastelee tätä tilannetta. Tämä asia on otettu esiin myöhään ja huonolla tavalla. Nyt markkinat ovat tietenkin reagoineet kriisiin huonosti. On asia hoidettu, koska tässä sellainen maa joutuu ongelmiin, jolla muutenkin on taakka. Ja nyt ollaan vaikeissa vaikeassa tilanteessa, jos halua, halutaan todella vähentää julkista velkaa. En tiedä, riittääkö tämä aika, mutta lähestulkoon kaikki, jotka ovat kommentoineet ja miten markkinat reagoivat, sanovat, että nämä aikataulut eivät riitä. Tarvitaan rankempia toimenpiteitä tai sitten ulospääsyä euroalueelta mutta minä olisin halunnut keskustella asiasta neuvoston kanssa. Keskustelemme siitä varmasti komission kanssa. Eli tässä on toiminut virheellisesti nyt Euroopan keskuspankki ja IMFn ei olisi pitänyt puuttua ensiksi tähän EUn sisäiseen asiaan. Ja sitten tämä asia, josta täälläkin on puhuttu, euromaiden yhteisen, yhteinen velka. Tässä olisi pitänyt vähentää Kreikan velkaa sillä tavoin ja tällä tavoin tämän, tämän, tällä tavoin ei välttämättä rangaistu sitä tahaa, joka oli aiheuttanut tämän ongelman. Tässä budjettikysymyksessä me olemme jo käyneet läpi asioita ja sitä, että olisi pitänyt tarkemmin tarkastella, tarkastella Kreikan äh, tilastotietoja tässä asiassa. Ja 2005 äh, äh, nähtiin jo, että vakaus- ja kasvusopimus ei toimi ja silloin olisi pitänyt jo vahvistaa näitä näkökohtia tässä esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa 2007 sillä rahoitussektorilla on hyvin merkittävä osio BKTstä. Silloin oltiin sielläkin 13 prosentissa ja siitä vedettiin johtopäätöksiä. Sitten tämä bailout-pelastuspaketti. Tässä pitäisi nähdä, että budjettikautta, budjettiteitä tämä asia ei lähtenyt käyntiin. Ja nyt kun katsotaan Kreikan tilannetta, niin tämä paketti ei heti välttämättä auta ja siitä syystä viiden prosentin kustannus, joka tähän tulee esiin, minun mielestäni tämä ei välttämättä ole mikään riittävä ratkaisu tähän ongelmaan. Thank you. Uh... Kiitoksia paljon, Rova Kratsa. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω... Κοίταξια paljon puheenjohtaja. Haluaisin äh, kiittää siitä huomiosta, jota te olette kukin kiinnittäneet Kreikan ongelmiin. Kiitoksia myöskin ymmärryksestä ja solidarisuudesta, jota jotkut ovat osoittaneet enemmän, jotkut vähempää. Joskus jotkut vähemmän. Joka tapauksessa Kreikan tilanne on erittäin vaikea. Meillä on perustavan laatuisia ongelmia. Meillä oli kasvumalli, joka ei toiminut käytännössä. Tästä tämä kaikki aiheutui. Kyse on nyt myöskin siitä, että nyt eri osapuolet ovat tulossa mukaan Kreikan avustustalkoihin. Euroopan parlamentti on keskustellut asiasta, mutta myöskin Kreikan parlamentti on puhunut asioista ja pyrkinyt muokkaamaan menestyksekkäämpää politiikkaa kuin mitä nyt on harjoitettu. Kreikassakin on ponnisteltu hyvin paljon tilanteen korjaamiseksi. Kreikan kaikki instituutiot olleet on mukana tässä keskustelussa. Ja aina kun tulee tällainen kriisi, sanotaan, että instituutioissa, toimielimissä on ollut vikaa ja sitten luodaan vielä monimutkaisempia rakenteita entisten tilalle. Kerran kolmessa kuukaudessa Kreikan ohjelmaa on rokattu uuteen uskoon ja näin täytyy tehdä jatkossakin. Sitä täytyy ajantasaistaa ja Euroopan parlamentin täytyy oikea-aikaisesti aina ottaa kantaa asioihin. Ja myöskin Kreikan parlamentin täytyy antaa suostumuksensa, virallinen suostumunsa, ennen kuin mihinkään toimiin ryhdytään. Lisäksi täytyy ryhtyä harjoittamaan avoimuuden kulttuuria. Ei pelkästään Kreikan puolella, vaan myöskin Euroopan parlamentin täytyy päästä tarkastamaan komission tekemiä suunnitelmia. Saattaa olla, että Komission ehdotukset eivät edes auta Kreikkaa hoitamaan asioita kuntoon. Niin täytyy varmistaa, että määrärahat, jotka nyt uhrataan Kreikan auttamiseen, eivät mene hukkaan. Ne määrärahat, jotka on annettu Kreikalle, niiden osalta on jo havaittu joitakin ongelmia. Nyt täytyy varmistaa, että luodaan kunnollisia investointimahdollisuuksia ja luodaan työpaikkoja ja luodaan kehitystä. Suuri vaara piilee juuri tässä. Euroopan parlamentin täytyy sanoa painava sanansa. Meidän täytyy antaa Kreikalle tällainen kehitystä edistävä shokki tai sykäys. Ja budjettikuria täytyy kunnioittaa. Ja Kreikan hallituksen täytyy ryhtyä nyt säästökuurille, nälkäkuurille suorastaan. Entä sitten poliittiset kustannukset, poliittiset seuraamukset? Ne ovat kaikki asioita, jotka me tunnemme ja tiedämme hyvin. Ja nyt äh, Kreikan tasolla myönnetään, että ongelma on ollut, mutta myöskin Euroopan tasolla näistä ongelmista täytyy keskustella. Ja keskustelua tullaan käymään, joten aivan oikein ja kohtuullista, että Euroopan parlamentti pystyy seuraamaan kehitystä hyvin läheltä ja myötävaikuttamaan tähän kehitykseen. Viimeinen puoli sitten, eli juridinen puoli. Tässä suhteessa tilanne on selvä. Kreikan parlamentin täytyy antaa hyväksy, hyväksyntänsä, varsinkin kun on kyse tällaisesta Euroopan ulkopuolisesta rahoituslaitoksesta, joka on tulossa pelin mukaan. Tässä suhteessa Kreikan täytyy voida itse hyväksyä tämä apuun tulo. Nämä ovat kysymyksiä, joita meidän täytyy kaikkiin pohtia ja meidän täytyy myöskin tarkastaa sen juridista puolta. I, I think... Kiitoksia. Nyt minusta alkaa tuntua, että meidän täytyy kuulla omaa oikeudesta yksikköämme tiettyjen asioiden suhteen, jotka on täällä otettu esiin. Pude. Ähm, ich wollte nichts mehr zu Griechenland sagen, weil... En oikeastaan haluaisi kommentoida Kreikkaa, koska monet edelliset puhujat ovat jo Kreikan ongelmia vatvoneet. Jose Manuel ei ole enää paikalla, mutta hänet toteaisin, että eurovyöhykkeestä eroaminen tai erottaminen olisi virhe, koska silloin velat vain paisuisivat moninkertaiseksi ja sitten keinottelijat siirtyisivät seuraavan maan kimppuun. Kreikka on eurovyöhykkeessä ja sinne se kuuluu. Ei muuta ratkaisua ole. Entä sitten talouden epätasapaino? Tähänkin täällä viitattiin. Onko meillä edelleenkään mitään toimia puuttua näihin ongelmiin Euroopassa? Miten voimme myötä vaikuttaa taloudelliseen kehitykseen? Investointipankit ja keinottelijat ovat olleet kuvassa mukana ja näiden toimiin täytyy puuttua sekä kansallisella tasolla ja myös Euroopan tasolla, varsinkin kun on kyse johdannaisesta. Ja sitten minulla olisi muutama sananen sanottavana neuvoston suuntaan. Se, mitä neuvosto nyt on esittänyt kriisinhallinnan aikaansaamiseksi on suorastaan katastrofi. Tässä on viivytelty koko tässä asiassa ja tämä on vain pahentanut ongelmia ja lisännyt spekulaatiota. Sven Kiegold on oikeassa. Varsinkin Saksan hallitus on tähän syyllistänyt. Se ei ole ollut etunenässä menossa auttamaan. Ja mitä nyt on pöydällä, mitä tuloksen saatu aikaan? Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kansainvälinen valuuttarahasto pitää prioriteettina sitä, että velkojat, eli sit nämä spekuloijat, keinottelijat saavat rahansa. Ja joten jäsenvaltiot ovat tässä hieman hankalassa asemassa tässäkin suhteessa, koska niillä ei ole kaikilla puhtaita jauhepuusseissa itselläänkään. Minua nyt kiinnostaa suuresti se, mitä Olli Rehn meille kertoo, kun hän tulee 12. päivä toukokuuta kertomaan meidän omista ehdotuksistaan kun komissio tekee ehdotuksensa eurooppalaisen kriisin hallintamekanismin laatimiseksi, niin ettei kyse pelkästään kahdenvälisestä kansallisesta ongelmanratkaisusta, niin minä kannatan voimakkaasti sitä, että me hyväksymme tämän komission aloitteen, koska me tarvitsemme eurooppalaisia välineitä, ei pelkästään kansallisia välineitä, jotka toimivat hyvin hitaasti, sitten niitä soitellaan pääkaupungista toiseen ja sitten kestää monta viikkoa ennen kuin ne on toimintakykyisiä. Meidän pitäisi olla mahdollis- meillä pitäisi olla mahdollisuus, että kun seuraava tällainen spekulaatio tai keinottelu iskee seuraavan maan kimppuun ja hoidetaan sen taloutta, meillä täytyy olla silloin ratkaisuja valmiina takataskussa, joilla voidaan puuttua tilanteeseen. Ja, danke schön. Ja, <clears throat> ich hab noch keinen... Kiitoksia. En ole puhunut yhdenkään kreikkalaisen kollegan kanssa, joka olisi kiistänyt sen, että kyse on Kreikan ongelmasta. Ja että Kreikka on itse aiheuttanut nämä ongelmat. Siitä huolimatta olen osittain yhteisiä, mitä kollegani Nikos Shuntis totesi. Kyse oli vain ja ainoastaan Kreikan aiheuttamasta ongelmasta. Viimeistä, viimeistäänkin, kun on tarkasteltu Portugalissa ja Espanjassa tapahtunutta kehitystä, on voitu havaita, että taustalla on laajempia syitä. Ja olisi hyödyllistä ja järkevää, mikäli emme puhuisi vain ja ainoastaan Kreikan sisäisistä ongelmista, jotka aiheuttavat kriisin, vaan katsoakseni, niin kuin Saksan hallituskin eilen ehdotti tai totesi, että ne maat, jotka ovat loukanneet velkaantumiskriteereitä, niiden äänestysoikeutta pitäisi rajoittaa Tämä osoittaa jo, että nyt yhtäkkiä muuallakin on tajuttu, että kriisissä on kyseessä muukin kuin vain Kreikan kriisi. Tämä on laajempikin asia. 2020 strategiasta on viime aikoina keskusteltu. Ja tämä on jatkoa Lissabonin strategialle. Uskoakseni tässä pitäisi käyttää tilaisuutta hyväksi ja pohtia syvällisemminkin tätä strategiaa joka on hyvin yksipuolisesti suuntautunut kilpailukyvyn parantamiseen. Mutta yksi Kreikan ongelmien taustasyy oli osittain tämä. Kreikan kollegoiden kanssa, kun on keskusteltu asioista, niin Kreikassa esimerkiksi on tapahtunut paljon yksityistämistä ja tämä on sitten heikentänyt talouden toimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi Saksa, Kreikan telekom-ala kuuluu miltei yksinomaan saksalaisyritysten omaisuuteen tänä päivänä, joten Kreikasta katosivat jotkut talouden toiminta kokonaan. Tämä on yksi osoitus siitä, että eurooppalaisen talouspolitiikan seuraamuksena Kreikan talous oli kärsinyt ja Kreikan talous ei ollut voinut kehittyä, ja tämä on yksi tausta näille ongelmille. Joten meidän pitäisi nyt keskittyä ei pelkästään Kreikkaan ja todeta, että Kreikka on itse ongelmansa aiheuttanut, vaan pitäisi pohtia, pohtia tämän kriisin syitä ja juuria syvällisemminkin ja laajemminkin ja yhdistää tämä 2020-strategiaan ja pohtia ylipäänsä eurooppalaista talouspolitiikkaa ja euroalueen politiikkaa. Tähän pitäisi laajemmin kiinnittää huomiota. Thank you. Um, just because uh, of people waiting, I've got... Sophie, ja Liema ovat seuraavina puhelista, mikäli aikaa on. Ani, niin siellä saatte lopussa vielä puheenvuoron. Mutta ei meiköhän nyt saa kaikki puhujat käytyä lävitse. Kiitoksia. Minäkin olen niin, että mm, ei saatu aikaan tätä kuulemista, mutta Tämä osoittaa, että meillä on ongelmia, että saamme asia toimimaan reaaliajassa. Nyt kun Lissabonin sopimus on voimassa, olisi tärkeää huomata, että on erilaisia osapuolia ja neuvoston puheenjohtajamaan sehän on ensi tai eturivissä silloin, kun puhumme näistä asioista olisi tärkeää, että eh, nämä eh, suhteemme otetaan huomioon. Kyseessä on eh, kriisi, joka muuttuu koko ajan. Siinä ei ole status quo, siellä on asioita, joita pitää muuttaa. Ja uskoisin, että tässä emme saa asioita syyttelemällä ratkaistua. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia suuntaviivoja on edessämme. Tässä pitäisi saada aikaan muutoksia, muutoksia ajatellen, miten nämä sisämarkkinat toimivat, yhteinen raha, ja jotkut ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi purkaa se, mitä olemme saaneet rakennettua. Minun mielestäni tälle tielle ei pitäisi lähteä nyt sanotaan, että jos euroalue voi kohdata tämän kriisin, sen pitää kohdata se yhtenä rintamana. Kyseessä ei sikäli ole pelkästään Kreikan ongelma, vaan kyse on koko EUn tulevaisuudesta. On selvää, että toimintaongelmia on ollut ja suuria puutteita ja mm, on tärkeää, että asiat nähtäisiin reaaliajassa myös rahapolitiikka minun mielestäni. Tässä pitäisi EUlla olla sitoutuneempi rooli tässä prosessi, prosessissa ja tällä tavoin jo valtiot ovat tärkeässä osassa myös markkinoilla. Haluaisin kysyä, minkälainen etäisyys on tässä äh, rahapolitiikalla ja sitten noilla äh, korkotasoilla, joita tällä hetkellä on. Äh, tässä puhutaan, että minkälaiset tavoitteet on, minkälaisia mekanismeja on. Pitää miettiä myös Euroopan unionin suhteita jos vaadimme lisää talousintegraatiota, niin kyse ei ole pelkästään tuesta, vaan kyse on paljon syvemmälle menevästä, syvemmälle menevämmästä asiasta. Muussa tapauksessa kaikki nämä kriisin ongelmat vain syvenevät. Kyse on enemmänkin rakenteellisesta kriisistä. Ja tietenkin lainsäädäntövalvonta ja eh, budjetti ovat kysymyksiä, joissa parlamentilla on oma sanansa sanottavana eh, näistä asioista ei voida päättää ennen kuin parlamentti myös osallistuu tähän. Ja niinpä eh, olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa, esittelijän kanssa siitä, että meidän parlamenttina pitäisi olla mukana tässä prosessissa, koska kyse on Euroopan unionin tulevaisuudesta. Kiitos. Um, yes, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä tilanne on kyllä todella kova herätys meille kaikille Euroopassa. Se osoittaa ongelmat Kreikassa ja osoittaa myöskin eurovyöhykkeen sisäiset heikkoudet. Samalla se myös näyttää asian, jota monet ovat todenneet pitkään, että rahaunionilla täytyy olla poliittinen unioni takana, muuten se ei voi toimia ja päättää ja puuttua asioihin. Toivottavasti tällä kertaa onnistumme ja että rahaunioniin saadaan riittävät rakenteet. No itse Kreikasta. Kreikka on hyvin lähellä sydäntäni, joten tilanne on mielestäni erittäin surullinen. Mutta näen, että julkinen mielipide sekä Kreikassa että muissa jäsenvaltioissa on kääntymässä äh, aika karvaaksi jos katsotaan Kreikkaa yhtäältä, niin ymmärrän kyllä, että ihmiset ajattelevat, että nämä toimenpiteet ovat erittäin tiukkoja. Mutta kyllä poliitikkojen vastuulla on se, että selvittää, että nämä menettelyt eivät ole tiukkoja IMF tai EUn takia, vaan sen takia, että uudistukset olisi pitänyt tehdä ajat sitten. Jos uudistukset olisi tehty aiemmin, ne eivät nyt olisi niin kipeitä. Lisäksi täytyy huomioida se, että minä en ainakaan ole samaa mieltä kuin se, mitä omassakin maassani kansallisessa politiikassa on esitetty, jossa pilaillaan joidenkin jäsenvaltioiden kustannuksella, estetään stereotypioita ja ollaan sitä mieltä, että jotkut jäsenvaltiot ovat ylempänä kuin toiset ja toiset taas eivät. Siitä ei ole muuta kuin haittaa ja tässä vaiheessa mielestäni kaikkien poliitikkojen tulisi tukea Kreikan hallitusta, sillä tätähän Kreikan hallitus tällä hetkellä tarvitsee. Ja haluaisin vedota tämän parlamentin kollegoihin, että ei nyt ryhdyttäisi puoluepoliittisiin leikkeihin, jotka liittyvät kansalliseen politiikkaan. sitä ei juurikaan ole hyötyä. Toiseksi sitten itse menettelyistä tästä paketista. Minusta vaikuttaa siltä, että kun puhutaan alijäämästä ja velasta, niin niitä täytyy poistaa tietyllä toisaalta taas säästöin ja budjettileikkauksiin, mutta tässä on puuttumassa toinen puoli, eli ehdotukset taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi. Sehän on toinen osa tätä pakettia. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, Haluaisin toistaa sen, mitä olen sanonut jo kuulemisessa muutama kuukausi sitten. Minun mielestäni tässä tarvittaisiin jonkunlaista parlamentaarista tutkintotyötä. Kysymys ei ole pelkästään Kreikasta, vaan siitä, että koko järjestelmä ei toimi kunnolla. Mehän tunnemme, että jos jäsenvaltiossa on ongelmia. On sovellettu erilaisia menettelyitä, jotka eivät ole yhdenmukaisia sääntöjen kanssa, ja meidän tulee tutkia sitä, että onko tehty jotain väärin. Mutta ei pelkästään sitä, vaan myös se, millä tavalla järjestelmä toimii, mikä on jäsenvaltioiden rooli, millä tavalla vakauspaketti toimii. Onko komissiolla Eurostatilla riittävästi toimivaltaa? Kaikki olemme ilmeisesti olleet sitä mieltä, että, näillä ei, että niillä ei ole. Mutta mikä puuttuu? Mitä on tapahtunut tähän mennessä? Miten on mahdollista se, että näin tapahtuu, jos on jo vuosia tunnettu, että tilastot eivät olleet oikeat, että mitä ei tehty, kukaan ei korjannut sitä, miten se oli mahdollista? Ja jos nyt ryhdytään tutkimaan tätä asiaa ja on tutkittu pankkikriisiä, niin tämänhetkinen rahoituskriisi kyllä ehdottomasti vaatii samankaltaiset tutkimukset. Ja siitä voitaisiin tehdä sitten päätelmiä, josta saattaa olla hyötyä, kun tulevaisuudessa uudestaan kasvakaus- ja kasvupakettia. Kiitos. Meillä on kymmenen minuuttia aikaa ennen kuin lähden etsimään herra Barnieria. Van Gogh, Jean-Paul, ja Ani viimeisenä, mutta Liam nyt ensin. Kiitoksia. Minä kuulun federalisteihin, joka on tyytyväinen siihen, että annetaan tukea Kreikalle, vaikkakin olen eh, sitä mieltä, että tämä viisi prosenttia on aika korkea taso, ja jos keskuspankki olisi eh, Yhdysvaltain eh, tai Englannin keskuspankki, olisi lainannut suoraan Kreikalle, niin eh, silloin eh, korko olisi ollut halvempi. Mutta eh, vaikuttaa siltä, että se on kiellettyä, joten on hyvä, että parlamentissa keskustellaan asiasta ja se tuodaan esille. Siitä olimatta tämä pelastuspaketti ei mitenkään hoida kaikkia ongelmia – mutta älkää ymmärtäkö väärin. Minä olen huolissani siitä, mikä on julkisen äh, talouden äh, sietokyky. Äh, nämä tiukat suunnitelmat ja vaatimukset, joita esitetään Kreikalle ja muillekin, kun tavoitteena on palata budjettitasapainoon kahdessa kolmessa vuodessa – nämä toimenpiteet olisivat teoriassa, sanon tämän ekonomistina, ne olisivat teoriassa hyviä, jos olisimme päässeet jo kriisistä. Näissä olosuhteissa olisin aivan samaa mieltä, jos olisimme täystyöllisyystilanteessa 90-luvulla pitää puuttua budjetti alijäämiin. Ja tässä suhteessa suhtaudun kriittisesti Ranskaan, koska meidän olisi pitänyt tosiaan puuttua budjettikysymyksiin, mutta olemmeko me nyt todellakin päässeet kriisistä jo eroon? me e, olemme kuulleet useita makrotalouden asiantuntijoita ja he sanovat, että me emme ole täystyöllisyystilanteessa. E, se tarkoittaa sitä, että tuotantotekijät ovat alikäytetyssä tilassa. E, miten sitten tämän kurinalainen suunnitelma voi lisätä talouden tuotantopotentiaalia? En puhu tässä pelkästään Kreikasta, vaan koko Euroopasta miten tämä eh, tiukka suunnitelma voi lisätä eh, tuotantokapasiteettia ja vähentää eh, velkaantumisastetta. Tämähän vaikuttaa aivan mahdottomalta, kun yritys käyttää, jos ne, puhutaan yritystaloudesta, vähennetään nämä kysyntää, mitä silloin tehdään? Investoidaanko lisäkoneisiin? Ei, vaan silloin hankkiudutaan eroon tuotantopotentiaalista ja aivan samalla tavoin käy useimmissa Euroopan maissa. Ja näissä olosuhteissa, jos investointi ja kulutus pienenevät, niin silloin on vaikea saada todellakaan ylijäämiä budjetteihin. Jos nyt hyväksytään äh, Kreikan tilanne, katsotaan Espanjaa ja Portugalia. Mm, Espanjahan oli paras budjettikurin oppilas äh, äh, aikaisemmin. Ja jos nyt tätä suunnitelmaa sovelletaan Espanjaan, niin silloin joudutaan päinvastaiseen tilan, tilanteeseen. Yeah, we, we... Voisitko pikkuhiljaa lopetella, koska komissaari tulee paikalle kello 11. Täällä on muitakin puhujia vielä listalla. Niin silloin jouduttaisiin tilanteeseen, että oltaisiin alijäämätilanteessa. Sitten, sitten tämä äh, Gigöltin äh, mainitsema tasapaino. Meidän täytyy äh, hyväksyä nämä kurinalaiset suunnitelmat mutta ei tältä voi pystytä tätä euron epätasapainoa hallitsemaan silloin, kun on ulkoisia, ulkoisia epätasapainoja euroalueella. Ensimmäinen mahdollisuus on devalvointi. Me emme halua sellaista, koska meillä on yhteen raha. Ja sitten toinen keino on se, että käytetään budjettivaroja. Ei ole yhteisön budjettia, ja tällä hetkellä meillä on vakauspaketti, meillä on ainoastaan pahin mahdollisuus ja kyseessä on palkojen alentaminen, koska se on huonoin vaihtoehto, koska se johtaa myös kysynnän pienenemiseen. Puheen päättäminen tarkoittaa, että puhutaan yksi ainoa virke enää. Olen siis huolissani eh, julkisen talouden kestävyydestä. Eh, meidän täytyy suhtautua eh, pragmaattisesti. Anteeksi nyt, mutta te puhuitte viisi minuuttia ja meillä oli vain kahdeksan minuuttia neljälle tai viidelle puhujalle jäljellä. Nyt sinun pitää selittää Anille, miksi hän sai niin vähän puheaikaa, mutta Jean-Paul seuraavana. Suonette, että Markusille säästän puheenkaan, koska se, mitä minä tämän, tänään haluaisin sanoa, sen voin sanoa kyllä seuraavakin kerran. Valitettavasti nyt aika loppuu käsiin. Thank you, Jean-Paul. Very... Kiitos, Jean-Paul. Hyvin lyhyesti, Markus. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain. Uskon, että kaikki on ymmärtävät, että kasvu- ja vakaussopimus on sopimus, josta päätettiin 10-12 vuotta sitten. Siinä ei kaikkia mahdollisuuksia pohdittu loppuun saakka. Entä jos haluaa pois euroalueesta? Ei se ole sellaista mahdollisuutta. Entä sitten, kun taloudessa on suuria ongelmia, Itä-Euroopassa suuret taloudelliset ongelmat saatiin 90-luvun jälkeen hoidettua kuntoon, luojan kiitos. Viimeinen huomio. Minä olen hieman pettynyt saksalaisiin kollegoihin joska täällä täällä saadaan maat kasvu- ja vakauspaketista ja sitten ne olivat äh, muutama vuosi sitten, sitten vaatimassa sitä, että pitää hieman lieventää kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä siksi, että Saksa oli silloin pulassa. Mutta tämä vain kommenttina saksalaisten kollegoiden suuntaan. Kiitos. Ääni sitten. Kiitos πάρα Kiitoksia. Näin alkuun haluan todeta, että Sofi ei ole epäilystäkään siitä, että pääsyynä tähän Kreikan ongelmaan on Kreikasta johtuvat syyt. Ja me teemme kaikkemme, jotta voimme selvittää kreikkalaisille sen, että tämä kaikki johtuu vuosikymmenten välinpitämättömyydestä ja toimettomuudesta. Se on ainoa tapa, jolla voidaan saada kansalaiset tukemaan meitä tämän, tänä vaikeana, vaikeana aikana. Mutta toisaalta rasistiset kommentit, jos ne eivät lopu, jotka kohdistuvat kreikkalaisiin, että kreikkalaiset ovat laiskoja, roistoja, niin se johtaa kyllä todella hankalaan tilanteeseen, eikä siitä ole mitään hyötyä. Se saa aikaiseksi täysin vastakkaisen vaikutuksen, kun pyritään vakuuttamaan ihmiset niistä ponnistuksista, joita tämän tyyppisinä aikoina täytyisi tehdä. Sillä meidän täytyy myös tarjota valoa tunnelin päässä kansalaisille. Heillä täytyy olla jonkunnäköisiä tulevaisuuden näkemiä. Tämä tukimekanismista nyt puhuttiin ja joka sitten ratifioidaan tuolla huippukokouksessa. Sen tavoitteena on antaa Kreikalle mahdollisuus vetää henkeä, antaa sille riittävästi aikaa, jotta maassa itsessään tämä erittäin raskas ohjelma voidaan viedä läpi niin, että aivan kuten IMF johtaja eilen totesi, tavoitteena on se, että Kreikka voi mahdollisimman nopeasti palata markkinoille – Ja ehkäpä koko summa ei tarvitse maksaa, mutta voidaan mahdollistaa se, että Kreikassa sanon ottaa oikealla tavalla huomioon se, mitä me sanomme. Että siellä voidaan arvioida sitä, mitä tehdään. Me emme saa jättää huomiota sitä, mitä kolmen kuukauden aikana nyt on tapahtunut. tapahtunut. Tietysti kritisoida saa. Sehän on ihan luonnollista. Mutta se, että sanotaan, että neljä tuntia kun sopimus, sen jälkeen kun sopimus on saanut, sanotaan, että nämä menettelyt eivät riitä. Ja että Kreikan täytyisi vetäytyä äh, tilapäisesti eurovyöhykkeestä ulos, niin siitä ei juurikaan ole hyötyä. Ja kansalaiset eivät halua missään tapauksessa tämän tyyppisessä toiminnassa olla mukana. ja eurovyöhykkeen intresseissä on, ja kuten myöskin koko euron vakauden mukaista on se, että näin toimitaan. 11. helmikuuta lähtien olemme osoittaneet sen, mitä meidän täytyy tehdä, että olemme määrätietoisia. Toivottavasti tämän avulla voimme sitten nähdä, että tämä tukimekanismi toimii pelotteena niin, että ehkä näitä kaikkia menettelyitä ei täytyy hyödyntää. Nyt meillä on 6 prosenttia korkotaso. Se on prosentin matalampi kuin mitä tässä tukimekanismissa on arvioitu. Kreikan taloudelliset näkymät eivät voi muutaman kuukauden sisällä muuttua niin valtavasti, että se oikeuttaisi tällaisen toiminnan. Uh, I... Kiitos Anni ja kiitos kaikille kollegoille. Lyhyesti haluaisin nyt lopuksi kommentoida tätä keskustelua. Keskustelu osoittaa, että parlamentin jäsenet ovat hyvinkin tietoisia niistä ongelmista ja herkkyyksistä, jotka tähän asiaan liittyvät. Ja he pystyvät hyvinkin järkevästi ja solidaarisella tavalla keskustelemaan asioista ja osoittamaan solidaarisuutta Kreikkaa, joka näiden ongelmien kanssa nyt painii. Täten saimme hieman osviittaa myöskin tulevasta. Kiitoksia ja nyt menen toivottamaan tervetulleeksi komission jäsenen. Right. Um, I... Olen erittäin iloinen ja tyytyväinen vuodessani nyt. Voisitteko olla hieman hiljempaa? Voisitteko lakata nyt keskustelema, keskustelemasta, niin voimme jatkaa? Kiitos paljon. Olen erittäin iloinen vuodessani toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Barnierin meidän kokouksemme. Hänenhän piti tulla jo Strasburgin viikolla vieraksemme, mutta jotkut meistä jäivät tulivuoren tuhan vuoksi. Eivät päässeet paikalle tulivuoren tuhan vuoksi. Nyt ensimmäistä kertaa komission jäsen Bähniä tuli vartavasten talousvaliokuntaan kertomaan viimeaikaisesta kehityksestä sisämarkkinoilla ja rahoitusmarkkinoilla. Ja vastaakseen kysymyksiimme aikaisemmin tapasimme hänet parlamentaaristen parlamentaarisen kokouksen yhteydessä, mutta nyt ensimmäistä kertaa nyt virallisesti on täällä valikunnan kuultavana. Herra komission jäsen, olkaa hyvä. députés, bonjour à chaque... Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Äh, on todella ilahduttavaa olla täällä uudelleen jälleen paikalla. Ja kiitän puheenjohtajaa siitä, että minut kutsuttiin tänne Pyrin puhumaan mahdollisimman ytimekkäästi tämän alustukseni ja tästä voi vastata myös kysymykseni myöhemmin. Vuoden 2008 suurten muutosten jälkeen on tehty paljon uusia päätöksiä, avattu paljon uusia työmaita, mutta jos on lukenut eilisen tai tämän päivän lehtiä, niin huomaa, että rahoitusmarkkinat ovat edelleen ykkössijalla uutisissa. Kriisi on ollut pitkä ja raskas, Onpa kysymys sitten yritysjohtajista, poliitikoista, kansalaisista, jotka usein ovat olleet huolissaan ja me emme ole todellakaan päässeet kriisin yli. Olen vakuuttunut siitä, että me emme pääse kriisistä yli samalla tapaa kuin siihen jouduttiin. Se ei koske myöskään sääntelypuolta eikä kasvua, kasvun laatua, jonka täytyy olla tasapainoisempi, tasa-arvoisempi ja sen täytyy paremmin kunnioittaa ympäristön tarpeita. Ja siitä syystä, hyvät naiset ja herrat, nyt ei ole toimimattomuuden aika tai lyhyen muistin aika. Tänä vuonna nyt kun asiasta päätetään, kun eurooppalaiset osoittavat kykynsä päästä kriisin yli ja tilanne muuttuu sitten suuntaan tai toiseen. Tammikuussa ehdotin, että työtä jatketaan älykkäällä valvonnalla ja tehokkaalla sääntelyllä, näiden yhdistelmällä yhdessä teidän kanssanne. Ja meillä on ollut paljon tilaisuuksia keskustella näistä asioista yhdessä ja kiitänkin teitä siitä kovasti. Kalenterin on aivan täynnä ja päättäväisyyteni ennen ensi kevättä on viedä G20-sitoumukset aivan loppuun asti ja Euroopan parlamentissa ja ministerineuvostossa esittää kaikki ne sitoumukset, joita hallitusten valtion päämiehet ovat tehneet, esittää ne G20. Miksi nyt pitäisi sitten toimia? Totean vielä kerran, että minun vakaumukseni on aivan ehdoton tässä suhteessa. Lisäksi on tärkeää koko Euroopan unionin taloudelle, ja tässä suhteessa haluan ehdottomasti kiittää Kris-valiokunnan toimintaa, jota Beres ja Klintz ovat vetäneet. Vuosi 2010 sen pitäisi olla kuitenkin se vuosi, jolloin myönteinen kehitys käynnistyy. Meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia, vaikka meillä onkin myönteisiä merkkejä. Teollisuustuotanto on kasvanut nopeammin, yleinen talouskasvu ehkä ylätty neljään prosessiin ja luottamus yrityksiin lisääntyy, niin totean kuitenkin, miksi meidän täytyy olla erittäin huolellisia eurooppalaisissa suurissa taloussektoreissa, kun kysymys on yritysten ja pientä ja keskisuurten yritysten rahoituksesta. Ja kun haluamme välttää uudet kriisit, me emme kuitenkaan ole nyt edelleenkään kriisiä edeltäneen tuotannon määrän tasolla. Vuosi 2010 on, hyvät naiset ja herrat, myös se vuosi, jolloin kriisin vaikutus jäsenvaltioiden talousarvioon on nähtävissä. Jäsenvaltiot joutuvat suoraan puuttumaan kriisivaikutuksiin rahoitusalalla. Ja niillä täytyy vastata tilanteeseen nyt, kun työttömyys on nousussa ja kasvu on edelleen pientä. Kaikki veronmaksajat ja kaikki kansalaiset ovat joutuneet tehtyjen virheiden uhreiksi, erityisesti rahoitusalalla tehty virheiden uhreiksi. Ja että vastuuta ei ole kannettu riittävästi ja monet toimijat ovat toimineet epäeettisesti. Tästä syystä toteaisin, että me emme saa unohtaa näitä asioita nopeasti. Markkinat, rahoitusalan toimijat ovat olleet huolissaan julkisen talouden tilasta kansa, kansallisvaltioissa ja on pyydetty solidaarisuutta. Aivan kuten se, jota tässä nyt ollaan Euroopan unionissa rakentamassa, suhteessa yhteen jäsenistämme Kreikkaan. Kreikan tilanne, joka kuuluu pikemminkin oli Reenin toimivalta, niin en ota tätä Kreikkaa nyt niin yksityiskohtaisesti tilan, tätä tilannetta esille, mutta kun puhutaan rahoitusmarkkinoista ja varsinkin luottolaitoksista, niin voisin todeta, että avainsanana pitäisi olla avoimuus ja vastuunkanto. Meidän täytyy tarkastella niitä seurauksia, joita tekemillämme päätöksillä on. Ne ovat merkittävät. Meidän täytyy kantaa vastaan vastuumme. Meidän täytyy tehdä arviot täysin avoimelta pohjalta ja myös tästä syystä työskentelen, kuten totesin, kilpailun ja monimuotoisuuden puitteissa. tällä lailla hyväksymämme asetuksen täytäntöönpano, joka tulee käyttöön joulukuussa, mahdollistaa todennäköisesti niin, että voidaan lisätä vastuuta ja avoimuutta. Onko se riittävää? En ole siitä varma, mutta meidän täytyy tilannetta arvioida objektiivisesti ennen kuin ehdotetaan sitten pidemmälle menoa. Ja hyvä puheenjohtaja, rahoitusalalla vuosi 2010 on myöskin ollut paluu voittojen puolelle. Se on tietysti hyvä, mutta siitä täytyy hyötyä koko talouden. Ja se on myöskin hyvä uutinen, kunhan se ei merkitse sitä, että ryhdytään ottamaan täysin mielettömiä riskejä, kuten aiemmin. Bonukset ja palkkiot, niitä täytyy säännellä tiukoin säännöksin. Vuosi 2010, sen täytyy olla vuosi Euroopan komissiossa, jossa täytäntöön pannaan G20 sitoumuksia ja vakausfoorumin päätöksiä. Yhdysvaltain kumppanimme työskentelevät myös aktiivisesti välttämättömien uudistusten puitteissa, johon ovat sitoutuneet, jotka koskevat valvontaa ja sääntelyä. Ja vaikuttaa siltä, että kannattaa todella sopia sellaista uudistuksesta, joka on nimensä arvoinen. Olen neljä puoli päivää ensi, vuodella, ensi viikolla Yhdysvalloissa ja olen vakuuttunut siitä, että kansainvälinen koordinaatio tarjoaa meille mahdollisuuden vahvistaa uudistuksia, eikä se ole mikään tekosyy niiden vesittämiseksi tai viivyttämiseksi. Ja ensi viikolla pyrin siis ottamaan nämä asiat esiin Yhdysvaltain kanssa, sillä vain yhdessä voimme tehokkaasti oppia kriisistä sen sijaan, että tekisimme pirstaloituneita päätöksiä tai päällekkäisiä päätöksiä. Meillä ei ole oikeutta suhteessa veronmaksajiin ja kansalaisiin nyt pettää näitä odotuksia vuonna 2010. Ja nyt palaisin sitten tähän ehdotukseen, jota olemme yhdessä työstäneet. Lissabonin sopimus on voimassa. Toimielimet ovat toimintakunnossa, varsinkin parlamentti ja komissiokin. Ja unioni on jälleen osoittanut tänä viikonloppuna, että se kykenee löytämään ratkaisuja aivan uudenlaisessa kriisissä ja että eurooppalainen solidaarisuus on todella olemassa. Nämä samat tapahtumat osoittavat sen, että meidän täytyy täyttää sitoumuksemme. Me emme saa unohtaa tämän kriisistä, tästä kriisistä oppimamme ja me emme saa lisätä niitä eroavaisuuksia, joita meillä on toimielinten tai maiden tai jäsenten välillä – ja tässä suhteessa meidän täytyy työskennellä yhteistyössä myös tulevana vuonna yhteisellä työmaalla, jossa ensimmäinen tehtävä on parempi valvonta, tehokkaampi sellainen, eurooppalaisempi rahoitusmarkkinoiden valvonta. Se on yksi niistä peruskivistä, jolle rakennamme tätä säätelyämme. Haluan työskennellä yhteistyössä teidän kanssamme, jotta me voimme viedä eteenpäin ensimmäinen ensimmäistä 2011 eurooppalaista valvontajärjestelmää, joka on nimensä arvoinen. Yhdessä neuvoston kanssa, onpa sitten millainen hyvänsä, Peter Skinner, Gula, Gigold ja muut parlamentista ovat olleet mukana lisäämässä merkittäviä ajatuksia tähän keskusteluun ja aiotte keskustella tästä tulevien päivien aikana. Ja sitten kun äänestätte asiasta, niin minusta on erittäin tärkeää, jos sallitte säilyttää koherentti lähestymistapa ja tavoitetaso. Teidän ehdotuksenne muistuttaa kovasti komission ehdotusta ja neuvoston johtajan ehdotusta, mutta huomaan niissä myös eroja ja näin mahdollisuuksia yhdistää ne. Ja koska tehtäväni on juuri tämä, niin haluaisin nimenomaan olla tässä parlamentin ja neuvoston kantojen lähentämisessä kunhan vain kaikki toimivat avoimesti ja joustavasti. Tämä on todella mahdollisuus. Se tarjoaa meille lisäarvoa. Se tarjoaa meille mahdollisuus olla kilpailukykyisiä, olla ensimmäinen maailmassa, joka tekee tällaisen valvonta- ja sääntelyehdotuksen. Toinen prioriteetti on rahoitusalan toimijoiden sääntely, Kukaan ei saa välttyä tältä säätelyltä tai valvonnalta. Meillä on vuonna 2010 useita eri menettelytapoja. Ensin löydetään sopimus hedge-fundeille ja yksityiselle osakepääomalle. Tämän G20kin on sopinut. Tärkeää edistystä on saatu aikaiseksi tässä, varsinkin kun tarkastellaan Jean-Paul Gauzessin työtä. Ja nyt meidän täytyy sitten luoda sopimus toimielinten välille mahdollisimman nopeasti. Toivon kaikesta sydämestä, että se tapahtuu ennen kesää. Kolmannet maat, jotka aina ovat tämä vaikea kohta, haluaisin vähentää sitä, että me olisi tasa-arvoisella tavalla mukana toimimassa. Tehän tiedätte, millä tavalla pyrimme vakaasti viemään eteenpäin tätä työtä ja olen valmis tarkastelemaan myös näitä uusia ehdotuksia, joita on tehty, joiden tavoitteena on saada aikaiseksi tehokas järjestelmä. Tekstin lisäksi, hyvät naiset herrat, arvoisat jäsenet, johdonnaisten selkeä sääntely on erittäin tärkeässä asemassa, kun pyritään vakauttamaan rahoitusmarkkinat. Ehdotan strategista lähestymistapaa johdonnaisissa strategia, joka, säilyt, joka ymmärtää, miten tärkeitä nämä johdonnaiset ovat markkinoiden toiminnassa. Ja mehän näemme, millä tavalla ne toimivat eri toimialoilla. Ja meidän täytyy pohtia, miten markkinat toimivat. Ja samalla meidän täytyy vahvistaa selkeästi niiden toimintaa ennen kuin sitten ehdotamme tehokasta sääntelyä. Valtioobligaatiomarkkinoilla esimerkiksi voidaan tästä asiasta puhua. Näiden markkinoiden täytyy ehdottomasti olla avoimia, täysin avoimia, jotta voidaan mahdollistaa se, että valvojat voivat huolehtia niiden hyvästä valvonnasta ja toimia silloin, jos puutteita esiintyy. Ennen kesää yleinen teksti, joka koskee johdannaisia, se standardoidaan ja se taas koskee varsinkin luottolaitoksia, joita valvotaan suoraan. Ja olemme pyrkineet toimimaan tässä asiassa Ferdinand Langenin mietinnön pohjalta. Haluan kiittää häntä ja haluan kiittää myös niitä, niistä ehdotuksista, joita monet teistä ovat ehdottaneet Tavoitteena on ottaa huomioon nämä teidän omat analyysinne ja ne kysymykset, joista olette käsittäneet, jotka koskevat muita kuin rahoituslaitoksia. Tietysti on käytetty paljon aikaa teollisuuden kuulemiseen, on ymmärretty myös sen huolenaiheet ja on analysoitu tulevan lainsäädännön mahdollisia vaikutuksia. korvausvelvollisuuden ei tule soveltua ää, muihin kuin rahoituslaitoksiin. Sen sijaan meidän täytyy ehdottomasti vaatia niitä huolehtimaan myös niistä riskeistä, jotka liittyvät johdonnaisiin, josta ei makseta korvauksia, ja systeemiset riskit pitää ottaa huomioon, jolloin korvausvelvollisuus pätee. Meidän täytyy huolellisesti suhtautua siihen, että meillä on mahdollisuus toimia johdonmukaisesti, yhdenmukaisesti sen kanssa, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Neljänneksi toiminta, joka koskee valvojia. Ja ehdotus, jonka aion esittää tästä aiheesta, tulee syksyllä. OTC-kauppoihin. Ja näin parannetaan näkyvyyttä ja pyrin tarkastamaan Cesar-mallia. Ja uskoisin, että voimme mennä pidemmällekin jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä myöskin, tai jäsenvaltioilla on hyvin paljon erilaisia äm, toimintamalleja, ja niitäkin täytyy tarkastella. Lopuksi meidän täytyy kyetä myöskin sanktioimaan rikkomuksista. Meillä täytyy olla eurooppalainen valvontamalli ja se voi toimia vain tehokkaasti siinä vaiheessa, kun kaikki toimijat ovat valvottuina ja voidaan asettaa sanktioita silloin, kun sääntöjä rikotaan. Se on nimenomaan tämän tarkistuksen tavoite. Ja näin ollen vastataan myös niihin puutteisiin, joita aiemmissa direktiiveissä on ollut. monet OTC ja johdonnaiset ovat myös tässä mukana. Pyrimme saamaan markkinoista avoimemmat, jotta viranomaiset voivat paremmin toimia. Ja pyrimme myös kuuntelemaan Case Swinburnia tässä suhteessa. Kolmas tärkeä asia on se, että pankeista tehdään vakavaraisempia. Meidän täytyy toimia niin, että pankit ovat vastustuskykyisempiä, että ne voivat välttää sen, että liiallisia riskejä ei oteta. Ja ennen kaikkea pannaan CRD 3 direktiivi voimaan. Ja haluan kiittää McCarthyä tästä ehdotuksesta, joka koskee omien varojen tilannetta kriisihän on selkeästi osoittanut, että vaatimukset, jotka koskevat omia varoja, ovat aivan riittämättömät. Ja tästä syystä Ja pankkien täytyy kyetä toimimaan tasa-arvoisella tavalla myös muiden globaalien pankkien kanssa – se on yksi tärkeä asia, joka täytyy pyrkiä samanaikaisemmaksi. Mm. Meidän täytyy saada myöskin kurottua umpeen se ero, joka Yhdysvaltain Euroopan välillä on, ja ottaa käyttöön uusia sääntöjä, Baselin sääntöjä. Tämä varsinkin on selvinnyt vaikutusanalyysin jälkeen, joka on tehty. Ja puhun McCarthyn ja teidän kanssanne, jotta löytäisimme tähän tasapainoisen ratkaisun. Tällä lailla olen myöskin saaneet oppia varovaisuudesta. Komissio työstää myös Baselin komitea hyvin aktiivisesti, jotta se voisi yhdessä saada aikaiseksi parempia varovaisuussääntöjä. Tämä on edelleenkin myös G20 päätös, jotta voitaisiin parantaa kansainvälisen rahoitustoiminnan vakautta. Ja asiantuntijat nimettävät tätä Basel kolmeksi ja se on osa niitä ehdotuksia, joita olen tehnyt teille. Ja siinä tukeudutaan niihin töihin, joita kolleganne Otmar Karas on tehnyt. Ja ennen kuin me kantamme tästä asiasta, niin minä tarvitsen eh, erittäin laajoja neuvonpitoja, jotta voin arvioida muutoksen vaikutukset, jotta voitaisiin hienosata näitä menetelmiä kolminkertaisesti yhtäältä, milloin niitä sovelletaan, toisaalta kuinka paljon niitä asetetaan päällekkäin, mikä niiden kumulatiivinen vaikutus. Ja samalla sitä pitää hienosata sen suhteen, mitä Yhdysvallat tekee ja mitä Eurooppa tekee. Emme aio improvisoida. Se on myöskin paremman sääntelyn asia. Mikro- ja makrotaloudelliset toimet ovat erittäin tärkeitä ja siitä syystä haluamme käydä täydellistä ja avointa keskustelua. Meillä on myös neljäs prioriteetti, joka ei ole suinkaan vähäisin. Siinäkin on tarkoitus oppia menneestä, asettaa ennaltaehkäisyn puitteisto tulevaa kriisiä varten Euroopassa, että voitaisiin rajoittaa sen vaikutusta ja välttää se, että kansalaiset veronmaksajat aina joutuvat heti eturintamaan ja maksumiehiksi. Osakkeenomistajien ja luotottajan pitäisi ensisijassa ottaa vastaan tämä ensimmäinen isku, eikä kansalaisten tai veronmaksajien. Ja meidän täytyy taata tällä tavalla vakaus tilanteessa. Se mahdollistaa sen, että me voimme näin siirtää omaisuutta ja tuloja mahdollisesti ja meidän täytyy myös parantaa toimintaamme kriisitilanteessa. Ja ne tulokset, joita olemme saaneet, niistä kerromme teille lokakuussa. Se koskee kriisinhallinnan ennakointia ja ensimmäisiä askelia, joita tehdään, kun pyritään rakentamaan kriisin torjuntaa ja harmonisoimaan näitä kansallisia työkaluja mutta emme päätä toimintamme tähän, vaan pyrimme näkemään, tarvitaanko enemmän eurooppalaista toimivaltaa ja onko tarpeen harmonisoida tiettyjä konkurssioikeuteen liittyviä äh, näkemyksiä, jotka ovat aivan pirstaloituneita 27 jäsenvaltion kesken. Lisäksi meidän otetaan huomioon saastuttaja maksaa periaate. Se on käytännönläheinen termi, mikä merkitsee sitä, että rahoitusmarkkinoiden toiminta täytyy johtaa siihen, että saastuttaja nimenomaan maksaa tulevien kriisien vaikutukset. Ja siitä syystä tuen sitä, että otamme käyttöön tällaisen päätösfoorumin tai säätiön. Me tiedämme, että kriisin ensimmäiset äh, uhrit ovat hyvin usein piensäästäjät ja sijoittajat. Meidän täytyy taata säästöt kriisin kulminoituessa, mutta hyvin paljon on vielä tehtävissä ja ehdotan, että tätä direktiiviä tarkastellaan kesällä, jotta voidaan varmistautua siitä, että kaikki arvioidaan riskin pohjalta, että maksut tehdään muutaman päivän sisällä eikä muutaman viikon sisällä ja että ilmoitetaan tilanteesta riittävän avoimesti sillä se vaikuttaa eurooppalaisten väiseen elämään ja luottamukseen. Viides ja viimeinen prioriteetti, ähm, yhtiöiden hallinta ja hallinto. Äh, jotkut ongelmat täytyy ratkaista niiden juurilla. Pankit, vakuutustoimijat, vakuutusalan toimijat, niiden täytyy palata sellaiseen palkkiopolitiikkaan, joka oli voimassa ennen kriisiä mutta hyvin suuri osa palkkiopolitiikasta on myöskin erittäin huoletta, uh, huolia aiheuttavaa ja varsinkin kansalaisten silmissä epäilyttävää. kollega McCarthy on käsitellyt palkkiopuolta ja Saidel Kadri on tehnyt aloitteen, siitä, joka, e, aloitteen käytänteistä, joka koskee palkkiopolitiikkaa rahoitusalalla. Ja ehdotan, että komissio hyväksyi vihreän kirjan toukokuussa, jossa tarkastellaan sitä, millä tavalla voidaan vahvistaa rahoituslaitosten hallintoa ja toimimme välittömästi sitten sen jälkeen. Olen jo ilmoittanut, että kysymys on siitä, että pyrimme vahvistamaan valvontaa ja riskinhallintaa rahoituslaitoksissa ja parantamaan hallinnoijien toimintaa. Aiomme myös vaatia sen, että meillä on riittävästi aikaa ja välineitä, joiden avulla voidaan täyttää nämä tehtävät ja että paikalle saadaan todella päteviä johtajia. ja näin ollen yritykset kastavat, kantavat myöskin riittävästi yhteiskunnallisen vastuunsa. Haluan kiittää teitä, puheenjohtaja, siitä, että kutsutte minut tänne Ja teidän valiokuntanne toivottavasti sai tästä työohjelmasta merittävästi tietoa. Se työohjelma on minun ja myös teidänkin. Vielä kerran esitän ne huolenaiheet, joita minulla on tästä kriisistä, joka ei suinkaan ole päättänyt. Ne päätökset, joita on tehty Lontoossa ja Pittsburghissa G20 toimesta ja sitä operationaalisesta luonteesta, joka näillä päätöksillä on me emme ole tällä hetkellä vielä päässeet tilanteen yli. Ja siitä syystä on aivan välttämätöntä, että komissio tietää, mitä sitä vaaditaan, kun sovellamme G20 päätöksiä. Olen käytettävissä ne työskentelemään parlamentin ja komission kanssa niin, että näiden päätösten täytäntöönpano ei viivästy liikaa. Tämä on siis se työohjelma, jota ehdotan teille hyvät jäsenet, hyvä puheenjohtaja. Ja niitä käsittelemme seuraavien päivien viikkojen aikana. Kiitoksia siitä, että viitsitte kuunnella. Uh, thank you, Commissioner. I, I, uh, you've shown what a tremendous work program. Kiitoksia. Tässä esititte, miten valtava työohjelma teillä on hoidettavananne. Meillä ei ole mitään epäilystäkään siitä, koska me tiesimme suurin piirtein, mistä on kyse. Minulla on jo 14 puhujaa listallani, 15, joten minun täytyy hieman ryhmitellä näitä kysymyksen esittelijä, esittäjiä. Nyt niitä on jo 16. Te mainitsitte kyllä ohimennen EAFM-direktiivin ja totesitte, että kyse on hedge fund-rahastoista ja yksityisestä pääomasta. Tiedän, että tämä on kiinnittänyt suuren osan huomiota enemmän kuin mikään muu. Yksi suuri ongelma, joka tähän liittyy, ja miksi monet ovat närkästyneitä parlamentikin puolella, on se, että tässä puututaan joihinkin rahoituslaitoksiin enemmän kuin toisiin. Ehkä tässä tämän asian suhteen pitäisi saada aikaan kompromissi. Sellainen voisi löytyä, mikäli keskustelun yhteydessä osoittautuu, että tällä tulee maailman vaikutuksia esimerkiksi sijoitusrahastoihin, eläkerahastoihin ja muun tyyppisiin rahastoihin. Ihmiset ovat huolestuneita. Ja useimmiten, useimmiten ne ihmiset, jotka ovat syyttämiä rahoituskriisiin, ovat eniten sitä kärsineitä. Kärsiä Margai osaa ensimmäisen puheenvuoron, koska tiedän, että hän haluaa esittää oman kysymyksensä ja sitten Myöskin valvontaan liittyvä kysymys on erittäin tärkeä. Ole hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia Konosian jäsenä. Te olette eh, ensimmäinen vastuuhenkilö, joka tulee nyt tänne Kreikan kriisin käsittelyn jälkeen. Mm, me keskity pelkästään Kreikkaan, mutta Kreikka osoittaa, aivan kuten täällä kommentoitiin, eh, osoittaa euron kyvyn pysyä, pysyä rauhallisena, vaikka ollaan hyvin myrskyisissä vesissä. Minä aion tässä e, hiukan käsitellä Kreikan tapausta. Mitä tulee rahapolitiikkaan, me me olemme saaneet keskuspankista ristiriitaisia kannanottoja. Ensinnäkin sanottiin, että IMF ei tarvittaisi mukaan, koska siinä ikään kuin annettaisiin euroalueen vastuu muille. Ja toinen viesti, joka on tärkeämpi, siinä hylättiin se, että annettaisiin euroobligaatioita yhteisesti, joiden avulla rahoitettaisiin Kreikan tilannetta halvemmilla koroilla, jotta autettaisiin Kreikan taloutta nousuun. Niinpä eh, tuli tämä hybridiratkaisu. Keskuspankki eh, sanoi, ettei ne eh, otettaisi euroobligaatioita. Sanottiin, että se, joka saastuttaa, se maksaa. Ja Mm, nyt halutaan perustaa rahasto, jonka avulla eh, tarvittaessa noudetaan pelastustoimia. Eh, mitä tulee Kreikan tapaukseen ja eh, rahoitusmarkkinoihin, Siinä tilastot ovat pettäneet aivan täysin. Nyt on pystytty peittelemään julkisen talouden tilannetta tällä tavoin ja haluaisin kysyä, voisiko teidän osastonne toimia jotenkin niin, että voidaan välttää tällaiset peitetoimet ja sitten nämä peitetoimet vaikuttaa siitä, siltä, että tässä on ollut myös mukana Kreikan hallitus ja tietyt pankit. Haluaisin kysyä siitä, että eikö eurooppalaisen, eurooppalaisen valvonnan olisi pitänyt estää tällaisen peitetoiminnan mahdollisuus ja voisiko sitten Kreikka selittää, mitä tapahtui, kun tällaisia pystyttiin äh, viemään läpi. Ja sitten tämä äh, pelastuspaketti, äh, se, siihen liittyy myötätuntoa Kreikkaa kohtaan, mutta kyse on myös keskuspankkien toiminnasta. Ja haluaisin kysyä, onko komission jäsenen mielestä tärkeää määritellä tietyt tuotteet, jotka ovat johtaneet spekulointiin Kreikan osalta. Ja äh, haluan taata teille vielä sen, että parlamentti äh, tekee parhaansa, jotta valvontaa viedään eteenpäin. Äh, tässä haluamme painottaa omaa asemaamme. Haluan pyytää anteeksi, että olen pitkästi, mutta haluan esittää teille vielä tukeni. Kiitoksia. Um, thank you. Um... <laughs> Kiitoksia paljon. Varapuheenjohtaja tässä piti pienen alustuspuheenvuoron. Voisin muistuttaa jäseniä siitä, että mikäli kaikki puhuvat kolme ja puoli minuuttia, niin kukaan ei ehdi kuulla mitään vastauksia. Joten toivottavasti kukin kollega käyttää vain noin minuutin verran puheaikaa. Jean-Paul seuraavaksi. What I probably will do todennäköisesti luen nyt tämän puhelistan lävitse, koska jotkut saattavat huitoa, mutta eivät välttämättä ole päässeet puhelista, kun heitä ei ole huomattu. Alfi, Podimati, Oconi, Hockmark, Ford, Dominici, Clute, Bullman, and I'm sure there's somebody I've missed. Uh, Mr. Camfern, anybody else? Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Nyt puhelista täytyy kyllä sulkea tähän, joten nyt on turha enää pyytää puheenvuoroa. Jean-Paul. Eh. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Hienot olette täällä. Erityisen hienoa on havaita, kuinka päättäväinen te olette ja miten selkeä ohjelma teillä on ja miten todellista tahtoa teillä on saada aikaan parannuksia kaiken sen toimintaan, joka liittyy rahoituskriisiin. Te kerrotte, mitä itse tehdä ja te tulette ankarasti tekemään töitä. Minulla se pari kysymystä. Mitä tulee tähän EAIFM-direktiiviin, kuten Rova Bausuri totesi? Se pitää paikkaansa. Kaikki nämä rahastot ovat olleet parlamentin tarkastelun kohteena. Ja se henki, minkä valiteessa keskusteluita on käyty varjoesittelyiden kanssa, antaa pientä toivoa siitä, että asiat hoituvat, mutta ei kannata nuolaista niin kuin tipahtaa, mutta suuri enemmistö nyt on tukemassa. Ja riittävä enemmistö syntyy ja keskustelusneuvoston kanssa tulee vaikeita. Nyt haluaisin palata teidän ää, äh, mainintani, joka liittyy näihin luokituslaitoksiin. luottoluokituslaitoksiin. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Voisitteko kertoa, milloin te aiotte voitte antaa soveltamiseen liittyvän tekstin. Tiedän, että siellä on laatimassa. Kaksi tekstiä on tarpeen. Toinen teksti liittyy siirtymäkauteen ja, ja valvontaan ja toinen teksti, joka tietystikin myöskin liittyy rahoitusmarkkinoiden valvontaan. Tämä liittyy valvontaoikeuksiin, joita eurooppalaisella viranomaisella on. Tämä luokituslaitos asia täytyy hoitaa niin, että Euroopan tasolla on valvonta, muuten tässä ei järkeä. Salinette, että kerron oman näkemykseni asiasta ja totean, että kun pohdintaa tehdään, pohdintaa tehdään niin tehän mainitsitte valtion, valtio, valtioiden luokitukset, mutta kunnollisia ratkaisuja ei löytynyt ja on myöskin viitattu mahdollisuuteen, että luotaisiin eurooppalainen luokituslaitos, mutta tämä on erittäin vaikea. Ehkä tätä voitaisiin pohtia uudelleen vielä nähdäkseni tässä mitään täydellistä ratkaisua ei ole, mutta täytyy nyt välttyä siltä, että kun luokituslaitoksia pohditaan, että luokituslaitokset olisivat ainoa rahoitusmaailman guru tai pro, profetta, mutta luokituksen täytyy olla yksi kriteeri muiden joukossa silloin, kun tarkastellaan jonkun valo, valtion talouspolitiikkaa. Thank you. I, I let Jean... Kiitoksia. Annoin Jean-Paulin puheenvuoron pidempään, koska hän edellisessä keskustelussa erittäin anteliaasti luopui omasta puheajastaan osittain. Rova Wortman Kool. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin mielelläni tukea komission jäsen Barnierta tässä lähestymistavassa. Varsinkin siinä, missä hän toteaa, että haluan, että meillä on vakaa lainsäädäntöpaketti Euroopan unionissa, mutta myös G20-yhteydessä pyritään sitten vahvistamaan globaalia näkemystä ja tuomaan sitä myös Eurooppaan. Se on tärkeää, sillä vasta sittenhän meillä on oikea ratkaisu tähän kriisiin. Haluaisin esittää teille kaksi kysymystä. Ensinnäkin puhutte paketista, jonka avulla tuetaan pankkeja ja vakuutuslaitoksia, jotta voidaan viedä eteenpäin ja tukea niiden vakautta. Mutta tässä on paljon erilaisia palapelin paloja mukana, joita täytyy sitten ensi vuosien aikana kehittää. Te puhuitte siitä, että talouden täytyy elpyä ja juuri tästä syystä on niin tärkeää, että pankeilla on tämä oleellinen toimintansa, eli lainojen myöntäminen pk-yrityksille, että tämä tehtävä täytetään mahdollisimman nopeasti. Kysymykseni on, aiotteko esittää yleisluontoisen katsauksen näihin menettelyihin, sillä niistä jokainen on pieni palapelin pala. Toiseksi hyvin lyhyesti, kun puhumus on IMFstä, IM, IFMstä ja kolmansista maista. Ja siitä, millä tavalla G20-sääntöjä sovelletaan. Minun näkemykseni tällä hetkellä, että parlamentti haluaa mennä pidemmälle tässä kompromississa. Minua kiinnostaa Wall Street Journalin artikkeli, josta puhutaan Schöblestä. Ja toiveesta ottaa käyttöön G20-standardi. Olen, haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette tästä kohdasta, varsinkin kun puhutaan ähm, ammattimaisista sijoittajista, eläkerahastoista ja yksityistä pääomasta. Right, thank you. We do have to be shorter or the colleagues at the end. täytyy varmistaa, että aika riittää. Pervaans oli hyvä seuraavana. Kiitoksia komission jäsenelle tästä esityksestä. Puhuitte G20. Tässä kaikkia voi kritisoida, mutta kun katsotaan G20-johtopäätöksiä, miten niitä sovelletaan, niin meiltä puuttuu todellinen kansainvälinen järjestö, joka laatisi, ja, laatisi tekstejä, jotka eivät ole pelkästään nämä hallitusten välisiä, ja sitten niitä sovellettaisiin vastavuoroisesti. Meidän täytyy muistaa tämäkin, nämä foorumit eivät ole kansainvälisiä järjestöjä, joihin me tällä tavoin uskomme. Sitten Kreikan kysymyksestä sanoitte, että EU voi löytää ratkaisuja ja toimia solidaarisesti. E, usko, ettekä tekään varmasti usko, että äh, tässä täytyy olla tyytyväinen viikonlopun tapahtumiin äh, äh, siihen, miten hoidetaan tämä tyyppistä kriisiä. Päinvastoin se pitää muistaa, mutta keskittyisin parin seikkaan. Meillä ei ole kaikkien aikaa, mutta en voi vastustaa kiusausta keskustella Jean-Paul Gossesin kanssa näistä luokituslaitoksista. Minä edelleen olen sitä mieltä, että tätä asiaa pitää käsitellä. Me mietimme teoreettisesti, voiko samoja ehtoja soveltaa kaikkiin tuotteihin, tuotteisiin, joita valvotaan näissä, tai joita luokitellaan näissä laitoksissa meidän täytyy miettiä, millä tavoin nämä laitokset ovat vastuussa. Vastuukysymyksiä ei ole mielestäni riittävästi käsitelty ja sitä pitäisi käsitellä. Ja sitten vielä tärkeämpi kysymys, jos me nyt katsomme tämän kriisin syitä, alkuperää, siinä on ollut hiukan ahneutta ja sitten tuotteiden valmistajat, pankit ja valvonta tahot uhkasivat, että häivytään paikalta, jos ei hyväksytä heidän asetelmajaan eh-, ehtoja. Meillä on ollut sääntelyä, joka on ollut suurien toimijoiden mielen mukaisia. Siinä on myötäilty suuria investointipankkeja mikä muuttuu nyt tällä hetkellä, jotta ei jatketa samaan tapaan? Miten toimitaan Basel kakkosen? Mitä tekee Baselin komitea? Nyt on kuultu muitakin kuin pankkisääntelyviranomaisia. Miksei sitten toimita siellä toisessa päässä, jotta olisi tietty budjettikohta, joka omistetaan asiantuntijuudelle – Eli e, ajatellen niitä, jotka ovat toisella e, puolella, ajatellen e, pankkeja ja valvontaa. Me äänestimme tästä asiasta, sellainen tarvitaan, jos me haluamme saada aikaan. Kyse on ei pelkästään pankkien tasapainosta, vaan myös hyödyllisyydestä. Kiitos. Clear to me that, that, that um, colleagues... On aivan selvää, että kollegat tietystikin haluavat ilmaista näkemyksensä. Tätä kuulostaa pikemminkin kuin siltä, että haluaisit esittää kysymyksiä. Nyt haluan käydä lävitse kaikki nämä puheenvuorot. Ja mikäli sitten ei ole aikaa enää antaa vastauksia, niin sitten pyydämme, että komission jäsen vastaa kirjallisesti, koska ei tästä tule muuten mitään, mikäli kaikki esittävät kaksi-kolme minuuttia pitkiä kysymyksiä tai vuorotuksia. Seuraava puhuja. Képviselőjeként hallgatom önt, amelyik január Kiitoksia puheenjohtaja. Tulen maasta, joka pian tulee johtamaan Euroopan unionia puheenjohtajan ominaisuudessa, eli tulen Unkarista. Haluaisin viitata CRD kolmoseen ja neloseen. Nämä liittyvät oman pääoman riittävyyteen. Meillä on G20 aikataulu ja EUn e aikataulu. Euroopan parlamentti työstää jo nelosdirektiiviä, ehkä hieman hätiköidysti, koska emme ole vielä nähneet komission antavaa luonnosta edes. Mikä komission aikataulu on tämän asian suhteen? Aiotteko te nyt yhdenmukaistaa EU-aikataulun ja G20 aikataulun, koska mikäli asioissa edetään eri vauhtia, niin tästä saattaa tulla suuria vaikeuksia eurooppalaisille yrityksille, koska heidän on vaikea saada lainaa eurooppalaisilta pankeilta. Yhdysvallat ei ole noudattanut edes Basel kakkosta, joten nyt miten sitten voidaan välttyä kilpailun vääristämiltä näissä olosuhteissa? Tiedän, että vaikutusarvioita on tehty, mutta tässä nyt ei pitäisi tehdä eroa tai luoda kiinnostukoista eroa Itä- ja Länsi-Euroopan välillä, joten siksi halusin kuulla, miten pitkälle on päästy näiden vaikutusarvioiden suhteen. Kiitoksia. Seuraavana Filipe. Like to tässä vähän pettynyt, koska haluaisin kuulla äh, teidän näkemyksenne. Niin hyvä mm, komissaarisen mm, Barnier, kun puhutaan Kreikan tilanteesta, niin on osoitettu, että viimeisen viiden kuukauden aikana todella solidaarisuutta ei ole suhteessa Kreikkaan. Ja minun mielestäni se on seurausta tästä kysymyksen, ei liity suoraan Kreikkaan, mutta sen sijaan se liittyy suoraan käytänteisiin ja niihin välineisiin, joita pankit voivat hyödyntää. Tämä on sama kysymys kuin mitä itse asiassa eilen käsiteltiin jo. Suhtaudutteko myönteisesti, että mikä on teidän näkemyksenne siitä, että erotellaan pankit laillisesti, eli tai niin, että rakentaa tällaisia Kiinan muureja sen pääoman Mm, mukaan, joka tulee säästöpankkiin ja joka tulee investointipankkiin. Niin, tämähän meni yksi minuutti. Right, the commissioner wants to try. Komission jäsen haluaisi ehkä vastata joihinkin näistä kysymyksistä. Olkaa hyvä. Je vais essayer. No, voin ainakin yrittää. Sua anteeksi, että vastaan ehkä tässä sähkösanemat tyyliin, mutta yritän nyt jollakin tavalla edes vastata, ainakin osittain. Ensinnäkin, rouva puheenjohtaja, te viittasitte soveltamisalaan. Se on tietystikin niin laaja, kun on kyse tästä IFM-direktiivistä, joka liittyy näihin vaihtoehtoisiin investointirahastojen haltijoihin. Asia täytyy saada kunnollisen tasapainoon, koska tämä koskee monia laitoksia ja monia erityyppisiä rahastoja niiden välillä on eroja. Tässä on tehty hyvinkin yksityiskohtaista työtä ja pyritty tekemään eroa tiettyjen tyyppisten laitosten välille. Mutta kyse on perustavanlaatuisesta kysymyksestä. Tähän aiotaan tehdä kesä-heinäkuun aikana erittäin yksityiskohtainen ehdotus, joka koskee näitä johdannaisia, ja silloin tulette näkemään tämän eron teon. Äh, jotkut yritykset, jotka ovat teollisia, jotkut ovat puolestaan hyvinkin puhtaasti taloudellista toimintaa harjoittavia. Ja soveltamisala määritellään tämän mukaan, joten lähemmin voidaan sitten tuonempana tarkastella näitä eri toimijoita komission tekemä ehdotusten suhteen. Garcia jo selittikin jo, miksi hän joutui poistumaan paikalta. Hän viittasi Kreikan kriisiin. Herra Lambert puolestaan, en usko, että olen niinkään optimistinen. Kun käytetään tätä termiä, niin tulee mieleen Ramonen lausuma, en ole optimisti enkä ole pessimisti, vaan olen vain päättäväinen. Se tapa, jolla on hoidettu asioita Kreikan kriisin yhteydessä, on ollut pikemminkin pragmaattinen. Olemme pyrkineet löytämään käytännön ratkaisuja. Nyt en enää halua palata uudestaan siihen, mitä Olli Rehn tekee, koska hän tulee itse selittämään sitä, mitä hän aikoo tehdä. Pikemminkin olen itse sisämarkkinoista palveluista vastaava komission jäsen. Minä olen halunnut reagoida ja puuttua asioihin, mutta kun kyse on markkinatapahtuvista tiettyjen tavaroiden liikkeestä, esimerkiksi näiden rahoitusvälineiden kaupasta, niin meillä on tietty paneeli, joka tarkastelee Tämä määrittelee tarkemmin, kuka tekee mitä. Ja olen erittäin päättäväinen ja haluaisin johdannasta osalta laatia tällaisen yleisen säännöstön, joka pitää sisällään korvausvelvoitteet ja, ja myöskin äh, tämän, tämä tämän, tämän trade repository-kysymyksen, rekisteröintikysymyksen. Ja mitä amerikkalaiset tekevät, äh, he ovat tietenkin hieman pidemmällä kuin me. Ja minä viime viikolla juuri tarkistin, mikä viive tässä on amerikkalaisten ja eurooppalaisten välillä aikataulussa. Kreikan kriisi on yksi asia, toinen liittyy näihin luokituslaitoksiin. Lukuisat teistä viittasivat niihin. Näiden virastojen rooli tai vaikutus on erittäin suuri. Yritys itse, tuotteet ja valtio, niitä kaikkia luokitellaan. Sen vuoksi kyse on erittäin suuren luokan työstä. Haluaisin muistuttaa herra Gozesi mieleen tämän aikataulun. Rekisteröinti hoidetaan 7.6. mennessä tämän luotuslaitoksen osalta. Hyvin nopeasti sitten sen pitäisi päästä toimintaan viimeistään joulukuussa. Minä olisi mennyt tämän pidemmällekin. Olisi voitu mennä paljonkin pidemmälle. Olisi voitu tarkastella koko taloudellista puolta, rahoituspuolta, mutta osin toimia suhteellisen nopeasti, mutta pitää ottaa huomioon myöskin tämän alan monimuotoisuus. Täällä on erityyppisiä toimijoita samalla kentällä. Tietystikin äh, tässä on äh, riski, joka liittyy siihen, että intressit menevät päällekkäin tai ristikkään, mutta joulukuussa, kun ehdotus saadaan, silloin voidaan tarkastella – onko ehdotus riittävä, riittävän tehokas. Minä olen tehnyt hyvin paljon työtä ja tulen jatkamaan työtä lähipäivinäkin vielä, jotta voitaisiin luoda tällainen eurooppalainen virasto. En vielä tiedä, olisi, mikä tämän status olisi sitten, onko tämä yksityinen vai julkinen vai jotain siltä väliltä, mutta kyseessä olisi tällainen virasto muiden rinnalla ja sen tehtävänä olisi tarkastella näitä valtion hallintoon, valtion talouteen liittyviä riskejä Uskoakseni tällainen laitos on tarpeen objektiivisuuden varmistamiseksi. Mitä voidaan sitten, nämä ovat kaksi oppia, jota, oppituntia, jotka tästä ovat ilmeneitä. Talouden hallinto Euroopassa nyt ollaan vielä kaukana tavoitteista, mutta kriisi on osoittanut, että talouden koordinaatio ja budjettikoordinaatio on tarpeellista, jotta voidaan hyvin ymmärtää, tai joita voidaan hyvin toimia, täytyy tietenkin ymmärtää ongelmat ja myöskin tilastojen täytyy olla luotettavia. Tässä on yksi heikkous, joka tuli selväksi tällä alalla. Kenties vielä eräs juttu. Hyvin lyhyesti vastaan, hyvin, hyvin lyhyesti vastaan. Rova Wortman Koola puhui kokonaisvaltaista lähestymistavasta. Olen täysin samaa mieltä ja viittasi myöskin Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja muihin maailman toimijoihin. Hyvä rouva, minä, minä olen erittäin huolisesti pohtinut pankkialan tätä kalibrointikysymystä. Ja suurin osa Euroopan taloudesta on pankkien rahoittamaa, varsinkin pk-yritykset, ja tämän, tähän puoleen täytyy kiinnitettiin paljon huomiota tämän kalibrointikysymykseen ja myöskin arviointi täytyy tehdä erittäin huolisesti ennen kuin ryhdytään tuleviin sääntelytoimiin ja puututaan pankkien toimintaan ja lainanantokykyyn. Rova Beres viittasi G20-maihin. Se on parempi tietysti kuin G7 tai G8, mutta minunkin mielestäni maailmanlaajuista paranhoidon valvontaa tai hallintaa pitäisi parantaa. Parempaa valvontaa hallintaa tarvitaan. Ja mitä me nyt tarvitsemme? Tarvitsemme kriisin hallinta, välineitä, jotka ovat taloudellisia ja rahoituksellisia luonteeltaan. Ja ennen ensi kevättä halutaan luoda tällainen työkalupakki talouden hallintoa varten. Ja myöskin täytyy varmistaa se, että nämä luokituslaitoksilla on oma vastuunsa. Ne tekevät analyysejä, mutta uusi teksti on ehkä hieman selkeämpi tässä suhteessa. Tarkastellaan budjettipuolta ja rahoituspuolta ja myöskin maan perusrakenteita ja konteksteja, yhteyksiä, joissa maa toimii. Esimerkiksi Kreikan osalta olin hyvin hämmästynyt, miten nopeasti Kreikan luokitus laski. Ei niinkään yllättynyt, vaan pikemminkin katsoin, että tässä pitää ottaa opiksi. Kreikan luokitus, koska se on eurovyöhykkeellä, ei se muu ole erilainen kuin jonkun eurovyöhykkeen ulkoisen maan luokitus. Samoin periaatteessa odotetaan. Puheenjohtaja kehottaa komission jäsentä hieman äh, lopettelemaan jo. Olen tästä yhtä turhautunut kuin tekin. Clock is... Voisin muistuttaa ihmisiä siitä, että kello aika rientää. Meillä on puoli tuntia enää aikaa ja meillä on edelleenkin yli kymmenen jäsentä puhelistalla. Nyt kaikki saavat puheenvuoron ja sitten yhden minuutin jälkeen aika loppuu, joten pitäytykää sitten yhteen kysymykseen kukin. Minä aivan oikeasti aion lopettaa puheen ajan sitten, kun minuutti on ohi. Tämä koskee myöskin sinua, Wolf. Ole hyvä. Kiitos paljon, herra komission jäsen. Te viittasitte tähän rahastoon, joka aiotaan perustaa, jotta voidaan maksaa vahingon korvauksia. Minulle ei tullut aivan selväksi, miten, mistä saadaan niin paljon rahaa, että voidaan tällaisiin kriiseihin varautua, vaikka ne olisivatkin pienempiä kuin tämä tämänkertainen? Eikö tästä tule myöskin erittäin suuria kustannuksia säästökassoille ja eläkerahastolle, jotka muutenkin ovat kärsineet IMFn osalta? En ole aivan samaa mieltä. Haluaisin varmistaa, että tästä ei synny minkäänlaista kilpailun vääristymää. Ja täytyy muistaa myöskin näiden yksityisten yritysten tiedon antovelvollisuudet ja, ju, ja täytyy muistaa, että nämä rahoituslaitokset rahoittavat enää pk-yrityksiä. Tämä täytyy muistaa. Mario Monti laati muunnon sisämarkkinakertomuksen ja pohtii, miten sisämarkkinat voisi vahvistaa. Mitä mieltä olette tästä raportista ja mitä voisitte siihen lisätä? Hienoa. Voisiko muut noudattaa samaa esimerkkiä? Kei seuraavana. Thank you, Madam Chair, and thank you, Commission. Kiitoksia. E, kiitoksia komission jäsen. E, oikein hyvä, että olette sitoutunut parempaan sääntelyyn rahoitusalalla ja myös lainsäädännön kehittelyyn. Nyt tämä aika jänne, joka teillä on edessänne, haluaisin vedota teihin, että edelleen koordinoiden katsotte, miten uudet ehdotukset vaikuttavat asioihin ja miten ne vaikuttavat reaalitalouteen muutama alue, joita halusin painottaa, lisätty koordinointu toiminta. Esimerkiksi johdannaiset, jos me katsomme poikkeuksia ajatellen selvitystä, meidän täytyy katsoa myös jonkin näköistä poikkeusta, ehkä ei täyttä, mutta sillä tavoin, että otetaan pk-yritykset huomioon. Ja minun mielestäni on tärkeää, että katsotaan kriisinhallintaa, ettei sitä eroteta hyvästä hallintotavasta muuten. Kiitos. Kiitoksia. Joku vei nyt puhujalistan. Ei, nyt Itali. Comment. Um... Kaksi kysymystä nopea kommentti. Kun varsinkin keskittyy avoimuuteen, hyvä komission jäsen, oletteko huolissanne siitä, Oletteko huolissanne tästä ja oletteko, miten otettu huomioon Caesar-tutkimuksen. Aikooko komissio tehdä mitään erityistä toimintaa pankkien sääntelyyn? Ja toiseksi CRD3. Pyytäisin, että kun puhutte Yhdysvaltojen kanssa, että vakuuttaisitte sen, että se nopeuttaisi sääntöjen tekoa CRD3 ja että me emme sovi viivästyksistä, vaan aikataulusta täytäntöönpanoon, jonka mukaan pankit voivat rakentaa pääomaansa, sillä ei varmaankaan Yhdysvaltain tai Euroopan etujen mukaista ole toimia muuten. Thank you, uh, Annie. Kiitoksia. Annie sitten seuraavana. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää kovasti komission jäsentä hänen alustuksestaan. Mitä tulee siihen vaaraan, joka on valtion obligaatioissa. Ensinnäkin Kreikan tapauksessa on aivan ilmeistä, että ei ole Kreikan vastuulla, että tällainen vaara on, mutta tällainen Tällä on ollut suuri eh, vaikutus siihen, että Kreikan tilanne on mennyt eh, huonoon jamaan ja niin huonoon jamaan. Eh, ja varsinkin vajeisiin se on vaikuttanut. Aivan äskettäin on tutkittu luokituslaitosten roolia kriisissä, samoin kuin korkotason vaikutusta. Minkälaisia johtopäätöksiä voidaan vetää Kreikan kriisistä tämän suhteen? Ensinnäkin kansainväliset luokituslaitokset. Olen äh, aivan äh, samaa mieltä komission jäsenen kanssa. Me tarvitsemme eurooppalaisen luokituslaitoksen. Me tarvitsemme lisää avoimuutta, samoin kuin demokraattista kansallista valvontaa tässä. Miten voitte vastata tähän? Thank you. Um, Sophie Okoni. Kiitoksia. Sofi seuraavana. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvä komissio ja sen hyvät kollegat. Olen samaa mieltä kanssanne siinä, että meidän täytyy mennä kohti pankkimaailman suurempaa vakautta, että meidän täytyy ennaltaehkäistä liiallisia riskejä. Ja että otamme käyttöön erilaiset hallintomenettelyt ja valvontamenettelyt. Haluaisin esittää teiltä kysymyksen niistä haitallisista tuloista, jotka ovat tämän kriisin lähtökohtana. Millä tavalla voidaan päästä tällaisista haittavista tuloista eroon? Ja mitä tehdään tässä suhteessa? Ja kun puhutaan pk-yrityksistä, niillä on yhä edelleen ongelmia, suuria vaikeuksia saada luottoja, samalla kun pankit vain saavat voittoa, varsinkin Ranskassa, 11 miljardia voittoa. Haluaisin tietää, että eikö voi olla olemassa välineitä, jonka avulla voidaan parantaa PK-yritysten luotantoa. Um, thank you very much. Gunnar. Kiitoksia kovasti ja seuraava puhuja. Thank you very much. Kiitoksia. Kun nyt mietitään niitä sijoituksia, joita tarvitaan Euroopassa, niin olen hiukan epäileväinen, jos sanotaan, että tässä puhutaan nyt saastuttajasektorista ja kriisistä sanotaan, että ylipäänsä pankkisektori oli alijäämäinen pääoman suhteen. Olen huomannut lehdistössä, että Basel-komitean puheenjohtaja on sanonut, että uusien vaikutusten vaikutus olisi se, että kasvu pienenisi prosentin pari ja vaikuttaisi siltä, että vaikutukset ovat suurempia Euroopassa. Haluaisin kysyä siitä, että aiotteko tehdä vaikutusten arvioinnin, miten kaiken kaikkiaan uudet säännökset vaikuttavat koko talouteen ja sen vakauteen? Kiitoksia Viki. Kysymykseni liittyy niihin toimiin, joita on tehty tämän kriisin aiheuttajakohtaan. kohtaan. Eli arvoltaan alentuneet ominaisuuserät varsinkin. Veromaksajat ovat joutuneet tässä maksumiehissä, maksumiehiksi, ja tämä ei ollut teille mikään prioriteetti. CRD3 on ollut tarkoitus ottaa uusia pääomasääntöjä käyttöön, ja Baselissa on todettu eilen, että niitä täydentää tämän vuoden alusta lähtien. Jotkut me ovat kuitenkin esittäneet tarkistuksia, jotka viivyttäisivät tätä vuoteen 2013 tai 2014kin asti Tiedän, että tarvitsemme vaikutusanalyysiä. Meidän täytyy työskennellä yhdessä muun maailman kanssa, mutta oletteko sanoa, että komissio sen siinä, että emme voi lainkaan hyväksyä sitä, että odotellaan 5-6 vuotta Lehmanin jälkeen ennen kuin täytäntöön pannaan näitä nimenomaisia omaisuuseriä, jotka ovat aiheuttaneet kriisin? Eh, Seuraavaksi edustaja Dominici ha annunciato la presentazione di un testo... Eh, kiitoksia. Haluan kiittää komission jäsentä. Eh, puhuitte johdannaisista eh, ja tekstistä, joka niistä tulisi ennen kesää. Onko tässä nyt luottoriski papereista jonkinnäköistä ulottuvuutta? Ja jos näin on, niin me haluaisimme estää tällaiset CDS luottoriski ää, äh, arvopaperit. Into the home straight now, Jürgen Klut. Ja, danke und äh, <clears throat> auch im Namen meiner Fraktion. Kiitoksia. Minäkin haluaisin ryhmäni nimissä onnitella teitä tekemästäni työstä, herra Barnier. Minulla on lyhyt kysymys, joka liittyy luokituslaitoksiin. Tässä on taustalla Kreikan tilanne, mutta myöskin Portugalissa ja Espanjassa – on ongelmia, jotka liittyvät luokituslaitoksiin. Onko ylipäänsä järkeä alkaa käsitellä tätä luottolaitoskysymystä tällä tavalla, mikäli on vain yksi ainoa luottolaitoslaitos, niin katson, että valtio on erilainen kuin jokin yritys. Valtion funktio on erilainen. Eikö olisi siksi järkevämpää luoda kokonaan uudestaan tämä luottoluokitusjärjestelmä. Thank you, Ute. Kiitoksia. Ute. Herr Kommissar. Herra komissio, onnea ja menestystä vain tekemällänne työlle. Ja kiitoksia antamuksestanne tekemässänne työssä. Kaksi kysymys. Herra Dominici jo viittasi näihin luottoluokituksiin luottoriskin CDS-swappeihin. Miksi täytyy voida myydä tällaisia valtiollisia velkakirjoja, ellei niitä edes omista? Tässä kansallisetkin viranomaiset epäröivät ja Euroopan täytyy toimia asian korjaamiseksi. Eilen meillä oli erittäin mielenkiintoinen kuulemistilaisuus. Tämä liittyy herra karasi mietintöön CRD 4 direktiivistä. Baselin komitean esittämät säännöt eivät ole millään tavalla soveliaita pk-yritysten kannalta, joilla on erittäin suuria ongelmia, varsinkin ne pankit, pienet pankit, jotka toimivat ruohonjuuritasolla antavat lainoja pk-yrityksille, ne tarvitsisivat aivan uudet säännöt ja toimintamahdollisuudet niin, että pystyvät paremmin palvelemaan asiakkaitaan kuin tähän saakka sääntöjen mukaan mahdollista. Nämä Baselin esittämät säännöt eivät, Baselin komitean ehdottomat säännöt eivät kerta kaikkiaan riittäviä pk-yritysten kannalta. Seuraavaksi Pascal. Hyvää päivää, herra Barnier. Te menette Yhdysvaltoihin hyvin pian ja varmasti te puhutte johdannaisista ja halusin tietää, mitä aiotte sanoa eh, vastapuolellenne Yhdysvalloissa koskien siitä, että pitäisi olla tietty selvitysyhtiö euroalueella siitä, miten nämä selvitysyhtiöt ovat yhteensopivia eh, Aiotteko tätä, tästä ottaa jotakin esiin? Oletteko sen kannalla, että selvitysyhtiö, joka olisi euroalueella, se voisi puuttua kaikkiin johdannaiskauppoihin, jotka hoidetaan Euroopassa? Kiitos. Okay, thank you very much. Um... Kiitoksia paljon. Näissä kysymyksissä oli hieman päällekkäisyyttä Lopuksi haluaisin lisätä oman kysymyksen poikaseni. Alustuspuheenvuorossanne, herra komission jäsen, te totesitte, tähän sanottiin hyvinkin paljon asioita, jotka liittyvät valvontaan ja siihen, että ihmiset odottavat EUlta reagointeja. Mutta kuka tarkkaan oli kriisin takana? Kuka sen aiheutti? Kysehän oli useiden asioiden yhteen sattumasta, mutta kaikki tietävät, että yksi suurimpia Syyllisiä olivat pankit. Jotta voimme osoittaa, että olemme ryhtyneet toimeen, varsinkin Trading Book-toimien suhteen ja pääomasääntöjen suhteen, näiden asioiden täytyy olla kaiken keskiössä. Ikävää, että teillä on nyt paljon kysymyksiä, niin vähän aikaa vastata, mutta kaikki loppuaikaa nyt sitten teidän. Olkaa hyvä. Je prendrai le temps, madame, de revenir, même si je ne peux pas répondre. Kiitoksia. on tänään tietysti komissiossa tärkeä kokous. Se kokoontuu, aina tiist- se kokoontuu nyt tiistaina poikkeuksellisesti. Edustaja Jurille, joka otti esille tämän arvion ja seuraukset, joka CRDllä on. Meillä aikataulu on vuoden loppu tai vuonna 2011 mm, alku CR4. Ja erittäin huolella seuraa näiden neuvotteluiden jatkoa. Kysymys ei ole mistään improvisoinnista eikä mistään keinotekoisuudesta. Esimerkiksi tänä aamuna kävin keskusteluja koko vakuutusalan kanssa ja pohdimme sitä, millä tavalla nämä julkimiskuulemistilaisuudet järjestetään. Sama koskee CRDtä myös. Tämä, tällä hetkellä vuoropuhelu Yhdysvaltojen kanssa on aivan tärkeä, kuten totesitte. Tässä ei saa olla kuitenkaan naivi, vaan pitää olla vastavuoroista luottamusta. CRD ja G20 välinen toiminta täytyy olla mahdollisimman johdonmukaista ja meidän täytyy valvoa tätä johdonmukaisuutta sen suhteen, mitä Yhdysvaltaiset tekevät, mitä siihen, mitä tässä kohdin todettiin, ja siihen ja valvoista, mitä me itse teemme. Ja siitä syystä tämä käynti Yhdysvalloissa on erittäin tärkeää. Emme saa tietysti odottaa myös muuta maailmaa, vaikka 80 prosenttia kaikista rahoitustoiminnasta käydään Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Edustaja Lambertille en vastaa välittömästi tästä pankkien erottelusta, pankkien toiminnan erottelusta, pankkirakenne Euroopassa ei ole sama e, suhteessa Yhdysvaltoihin. Ja lähestymistapamme komissiossa ei ole se, että pitäisi erotella eri pankit toisistaan, vaan että yleisesti ottaen valvotaan sitä, mitä pankit tekevät. Eli että niillä on eri toimintoja saman yksikön alaisuudessa. No nyt edustaja Lambert on lähtenyt paikalta, mutta meillä täytyy olla kaksinkertainen valvonta. Sisäinen valvonta, se on hallinnon tehtävä, yritysten tehtävä. Ja sitten ulkoinen valvonta, jonka suorittavat kansalliset tai eurooppalaiset. Eli kaksinkertainen valvonta. Ja muistuttaisin, että Euroopassa 27 Euroopan unionin jäsenvaltiossa puolet pankeista kuuluu ulkomaalaisille yhtiöille. Eli puolet pankeista, jotka rahoittavat kaksi kolmasosaa tai kolme neljäsosaa taloudesta, eivät kuulu siihen maahan, jossa pankki sijaitsee. Eli kyllä tässä on ollut valtava integraatiota ja sillä on tietysti suuria kansainvälisiä vaikutuksia. Tavoitteemme on siis kaksinkertainen valvonta. Sitten puhuttiin en ota esille nyt tätä budjettikohtaa, joka siis mainittiin, mutta muistuttaisin, että komissio on toiminut myöskin tässä asiantuntijan omenaisuudessa riippumattoman asiantuntijan asemassa. Itse asiassa eilenkin vannoin valan tuomioistuimessa, joka velvoittaa meitä toimimaan tässä suhteessa. Ja on tärkeää, että yhteistyökumppanimme toimivat myös samalla tavalla. Ja IASBissa oli aika mielenkiintoinen päivä, kun käsiteltiin nimenomaan näitä kysymyksiä. Meiltä kysyttiin sitä, että voisimme lisätä valvontaamme IASBssä ja totesin, että aion tarkastella tätä asiaa, jos sen hallintoakin muutetaan. Sillä näiden kirjanpitonormien hyödyntäjät saavat siitä oman hyötynsä siinä tapauksessa. Ja näin voidaan vahvistaa riippumattolla tavalla asiantuntevuutta. Edustaja Klintz Tällainen ennakointi säätiö. Avasin tämän kysymyksen jo aivan äskettäin ECOFIN kokouksessa Madridissa. Meillä oli tällainen yleisasiakirja, joka ei esitä sitä minä ihmelääkkeenä, vaan se on yksi väline, jonka avulla voidaan puolustaa globaalia toimintaa. Se sisältää myöskin muita valvontavälineitä, sisäistä valvontaa tai ulkoista. Olemme pyrkineet vahvistamaan valvontaa silloin, kun toimitaan ylirajojen ja kieltämään tietyt toiminnat, esimerkiksi osingonjaon. Ja kun puhutaan valvontamenettelystä, niin on olemassa yhä suurempi vaara siihen, kun kun tarvitaan rahaa ennen katastrofia yrityksessä. Ja silloin ei voida aina ensimmäisenä hyödyntää nimenomaan veronmaksajia. Edustaja Klintsille en kykene sanoa, mikä tämän tällaisen rahaston varat olisivat aluksi, mutta kaikki osallistuvat siihen. Ja kuten täällä tiedätte, Edustaja Gozeshan on jo tätä asiaa tarkastellutkin, mutta en kykene sanomaan kuinka paljon rahaa kootaan ja miten paljon sitä käytetään. Veronmaksajat kuitenkaan eivät voi olla enää ensimmäisen rivin maksumiehiä, vaan meidän täytyy luoda juuri sellainen rahasto, joka ratkaisee nämä ongelmat jokaisessa maassa. Sitten seuraavalle kysyjälle meidän täytyy tietysti varmistautua siitä, että meillä on koordinoitu lähestymistapa ja varsinkin kiinnitetään erityistä huomiota pk-yrityksiin ja niihin vaikutuksiin, joita meidän päätöksillämme on pk esimerkiksi johdannaispuolella, kun pyrimme suojaamaan niitä teollisuudella, joita ei ole rahoitettu. Kriisin ehkäisy ja menettelyt, joita meillä on ehdotettu menevät käsikädessä eteenpäin yritysten hallinnon parantamisen kanssa. Ja koko tämä ennaltaehkäisypaketti esitetään koordinoidulla tavalla. Parempi hallinto, parempi ennaltaehkäisy ja hallinnoitsijoiden toiminta. Edustaja McCarthy. Mifid-direktiivissä nimenomaan käsittelemme näitä kysymyksiä Mutta jos tuo oikeudellinen tutkimus pohjautuu oikeisiin tietoihin, niin silloin tilanne on aivan skandaalimainen. Ja se osoittaa sen, että moraali ja etiikka on täysin hukassa. Ja meillä on käytössä sellaisia menettelyitä, jotka ovat aivan liian hienostuneita, että niitä kyettäisiin hyödyntämään. Meidän täytyy nyt myöskin ryhtyä tarkastelemaan niitä, jotka eivät ole tällaisen tarkasteluun tottuneita. Ja edustaja McCarthy, eh, ero Yhdysvaltain ja meidän välillämme CRD3 ja viivästykset. Voin kertoa teille sitten käynnistän Yhdysvaltoihin. Ja vaikka jotain viivästyksiä tai eroja onkin, niin sääntöjä täytyy silti, täytyy silti soveltaa. Seuraava edustaja otti esille Kreikan tilanteen ja virastojen roolin, jota minäkin käsittelin. Myös tässä suhteessa meillä täytyy olla avoimuutta siitä menetelmästä, jonka puitteissa virastot toimivat. Ja totesin teille että mitä päätelmiä olen tästä tehnyt kaikessa siitä, mikä on tapahtunut, mutta tämä on päätös, jonka ilmaisin teille ennen Kreikan kriisiä jo 13. ensimmäistä, kun puhuttiin kaikista johdannaistuotteista ja niiden sääntelystä ja luottoriskinvaihtosopimuksista. Ja näin ollen käsittelemme tätä kysymystä yleisesti Siinä käsitellään siis johdannaisia joko kesä- tai heinäkuussa ja tarkastelemme sitä. Ja totesin edustaja Bulmanillekin, joka ilmeisesti esitti kysymyksen tästä, että mikä sisältö annetaan tälle erityiselle tekstille, kun puhutaan luottoriskin vaihtosopimuksista ja lyhyeksi myynnistä. Vicky Ford ja toinenkin edustaja otti esille Arvotan alentuneet omaisuuserät. Ja eh, sitä velvollisuutta, joka pankeilla on, säilyttää osa osakkeista. Tiedätte varmaan, että erittäin huolellisesti suhtaudun pk-yrityksiin ja niiden rahoitukseen, ja meidän täytyy tarkastella sitä, vaikutuksia, sitä vaikutusta, joka pankkikriisillä on ollut pk-yrityksiin, ja miten nämä menettelyt vaikuttavat pk yrityksiä Lisäksi huomioon huomionne pk-yrityksissä siihen, että niiden pitää päästä myös pörssimarkkinoille. Meidän täytyy nähdä se, millä tavalla myös alueelliset pörssit voivat olla yhteydessä pk-yrityksiin niin, että nämä voivat saada pörssimarkkinoilta rahoitusta. Otmark otti esille näiden vaikutusten tulokset. Me olemme toimineet ja meidän täytyy reagoida. Pankkialalla toimimme Baselin puitteissa, kuten myöskin vakuutuksissa, Solvenssin puitteissa. Siitä muistin tänä aamuna. Olen aivan samaa mieltä Vicky Fordin analyysistä. Me tarvitsemme yhä enemmän valvontaa. Ja tietyt trading-muodot ovat riskialttiimpia, kuten olette huomioineet. Ja siitä syystä meidän täytyy todellakin kiinnittää huomiota siihen, että valvontaa vahvistetaan tällä koko alalla. Dominici, vastasinkin teille jo tästä, että lokakuussa aiomme säännöllä otesekystä. Lisäksi usean otteeseen tänä aamuna otettiin esille luottolaitosten rooli. Itse olen julkisesti kertonut viime torstaista ja perjantaista lähtien, että aiomme luoda eurooppalaisen viraston tässä suhteessa, joka erityisesti käsittelee riskien, suverenien riskien määrää. Luottolaitosten, luottoluokituslaitosten kohdalla äh, tämä on erityisen tärkeä kysymys. Edustaja Pulman ymmärsit, että meidän täytyy myös lisätä valvontaa luottoriskinvaihtosopimuksissa ja kaikessa, joka liittyy tähän valtion velkaan. Ja edustaja Karasin ajatuksetkin olivat todella tämän suuntaisia. Lopuksi sitten otettiin esille erilaiset korvausrakenteet. Tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys. Ja tämä yhteensopivuuskysymys, sitä täytyy tarkastella erittäin teknisesti. Ei minusta ole ongelmallista keskustella Euroopan unionin paikasta, kun kysymys on selvitysyhtiöiden luomisesta. Sama koskee myös kauppaa tietorekistereitä. Ja näin ollen meidän täytyy vahvistaa sitä vuoropuhelua, jota käydään myös Yhdysvaltojen kanssa. Aion tutkia tätä yhteensopivuuskysymystä myös teknisesti katsoen, jossa meillä on kaksi tavoitetta. Vahvistaa turvallisuutta ja järjestelmän vakautta kuten myöskin säilyttää hyvä kilpailun taso. Yhtiöiden sijaintipaikka, tämä on nimenomaan se kysymys, jossa Eurooppaa voi korvata johdannaisia yhtiössä, jota selkeästi valvotaan. Ja tässä suhteessa voimme sitten keskustella myös yhdysvaltalaisten kanssa. Eli ongelma minun mielestäni siinä suhteessa ei ole, että tarjoamme selvitysyhtiöille kapasiteetin neuvotella hyvillä ehdoin näistä kysymyksistä Yhdysvaltain kanssa. Selvitysyhtiö täytyy hyvin valvoa ja hyvin myöskin suunnata niihin pääomaa. Tästä asiasta aiotaan järjestää julkinen neuvonpito ennen kuin aloitteita tehdään, mutta minulle tämä on erittäin keskeinen kysymys, sillä 80 prosenttia johdannaistransaktioista jäävät kaiken valvonnan ulkopuolelle. Ei niitä rekisteröidä eikä korvata myöskään. Ja tavoitteemme, kuten totesin teidän kanssanne, on nimenomaan kääntää tämä suuntaus päälailleen, sillä ensimmäinen vaihe on se, että valvomme tilannetta ja näin ollen meillä on riittävät välineet käytössä. Kiitoksia. Uh, thank you, Commissioner. I'm... Kiitoksia komission jäsenelle. Olen varma, että kun teillä oli kuuleminen, te katsoitte, että tuolla te olette maksimipaineiden alla, mutta olen varma, että joka kerta kun te tulette tänne valiokuntaan, meillä on aina enemmän kysymyksiä kuin mitä aika sallia sallii, joten tämä lisää teidänkin työtaakkanne. Kiitoksia paljon ja ja meillä ilolla odottamaan teidän, seuraavaa vierailuanne.